Es wird ernst. Guten Morgen. Good morning. Hyvää huomenta, huomenta kaikille. Pyydän kaikkia istuutumaan. Haluaisin lämpimästi toivottaa Guardia di Finanzan valtuuskunnan tänne. Te olette kokouksessa mukana. Tervetuloa. Todella arvostamme yhteistyötä teidän kanssanne. Tiedämme, että te todella teette vakavasti otettavaa työtä Euroopassa. Hienoa, että olette täällä. Toivottavasti ensi vuonna, kun menemme Italiaan, voimme tavata teidät paikan päällä. Haluaisin viitata Newsiin. Sieltä näkyy kieli, valikoima ja esityslista. Kokousta voi seurata suoratoistolla. Meillä on myös muutoksia sihteeristön henkilöstössä. Näette tämän kaikki sieltä asiakirjoista. Puheenvuoropyyntöjä ei ole. Anteeksi, vaat. Kiitos puheenjohtaja ehkä työjärjestyspuheenvuoro. Olettaisin, että valiokunnan kollegat seuraavat myös ajankohtaisia tapahtumia, ovat lukeneet poliitikon tältä viikolta. Siellä oli kirjoitus siitä, mitä tapahtuu Olafin ja valvontakomitean välillä. Tämä on varmasti tällainen loppumaton, päättymätön tarina. Siellä luetaan menoista – joita on toteutettu yli normaalin budjetin. Olen ollut yhteydessä valvontakomitean jäseneen. Ilmeisesti nämä tiedot olivat ihan tuulesta temmattuja. Se, että politikossa tällaista tietoa, niin ilmeisesti tässä on joku vuotanut tietoja. Olettaisin, että vuoto ei tule valvontakomitealta, vaan Olafilta, ja oletan, että herra Kessler itse pääjohtajana – on vuotanut tämän tiedon, niin minä haluaisin pyytää, että te tämän valiokunnan puheenjohtajana laitatte tämän ainakin koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle, jotta voidaan katsoa, miten tästä edetään. Ainakin kai Evan pitäisi saada tässä jonkinlainen viesti siitä, mitä Olafin ja valvontakomitean välillä tapahtuu. Tämä ei ole enää terve tilanne. Herra Kesslerin asenne tässä tapauksessa on aivan erityisen ikävä. Kiitos oikein paljon. Minun on sanottava, että todella olen samaa mieltä. Nyt jälleen tilanne on kiristynyt ja siirtynyt aivan uudelle tasolle henkilökohtaiselle sellaiselle. Ja jos ajattelen, miten tällaisia lukuja siellä, yksittäisiä matkakustannuksia ja jäseniä, tällaisia taulukoita. Tässä halutaan jotenkin antaa sellainen käsitys, että joku ottaa omaan käyttöönsä enemmän rahaa kuin muut. Tämä on kyllä kiristynyt tämä tilanne ja siirtynyt aivan uudelle tasolle ja tätä tarinaa on kestänyt jo pitkän aikaa. Jälleen kerran tässä nyt nähdään, että tämä ei nyt ole pääjohtajan työtä, ainakaan niin kuin minä sen ymmärrän. Minun on sanottava, että, että tämä nyt sitten – pistetään tällaisen yleisen budjetin kuvan, että tässä on tällainen 20 000 euroa. Tämä on tämmöinen summa, jonka yksittäinen henkilö sieltä kantaa kotiin kuukausittain. Tämä on todella suhteetonta. Tämä haittaa mainetta valtavasti ja tämä on meille hankala asia ja hankala on saada jäsenvaltioiden ihmisiä tekemään tätä työtä. Kun tiedetään, että tähän menee rahaa, mutta tässä saattaa mennä toisaalta maine, jos siellä tehdään sitä työtä, jota me vaadimme. Me pistämme tämän varmasti koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle. Tästä on kiireellisesti puhuttava ja tämä on todella ikävä asia. Näin siirrymme esityslistaan kolmas kohta, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Toimia EUn kohesiovarojen käytössä todettujen julkisten hankintojen koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Kollega Balcitis on esittelijä ja tilintarkastustuomioistuimen vastuussa oleva jäsen on Philip Wynne Owen, joka saa heti puheenvuoron esitelläkseen tämän kertomuksen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Gressler. Kiito, kiitoksia ko- kovasti. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tämä kertomus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Haluaisin onnitella esittelijä edustaja Balsiitisiä tästä työasiakirjasta, jossa ystävällisesti on otettu huomioon meidän Mä Haluaisin kiittää myös tiiman johtaja Milen Smithia, joka on täällä mukana, niin haluaisin kiittää myös kabinettiani. EU- ja kansallisten julkisten hankintojen sääntöjen noudattaminen kohesiopolitiikassa politiikassa tuo muassa jatkuvasti virheitä. Tämä on nähty tässä valiokunnassa monien vuosien ajan tilintarkastustuomioistuimen TTTn kertomuksessa ja Euroopan parlamentti on jatkuvasti vaatinut parannuksia. Julkisten hankintojen sääntöjen mm, noudattamisen epäonnistuminen voi vakavasti vaikeuttaa tarkoituksenmukaista varojen käyttöä. Julkisten hankintojen politiikka pitäisi olla avain väline sisämarkkinoiden toteuttamisessa ja älykkään osallistavan kasvun saavuttamisessa EU 2020-strategian mukaisesti. Samanaikaisesti olisi varmistettava se, että julkisia varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämän kertomuksen myötä voidaan tuoda esille TTTn löydökset julkisen hanki, julkisten hankintojen osalta ja, ja analysoida komission ja jäsenvaltioiden toimia syvällisemmin vuosikertomuksen lisäksi. TTT on julkaissut myös maaseudun kehitystä koskevana kertomuksen eh, huhtikuussa tänä vuonna koskien samaa asiaa. Tässä kertomuksessa tarkastajamme vierailivat neljässä jäsenvaltiossa, Tsekin tasavallassa, Espanjassa, Italiassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä havaittiin suuren määriä julkisen hankinnan virheitä vuosina 2009-2013 välillä tarkastuslausumien mukaan. 115 tarkastusviranomaista kuultiin, että he olivat vastaavassa näistä operaatioista, jotka olivat erilaisten eurooppalaisten rahastojen rahoittamia. Lyhyt kysely lähetettiin 28 tarkastuslaitokselle EU-ssa. Tarkast- tarkastuksessa olivat mukana komission ja jäsenvaltioiden tarkastukset ajalta 2009-2014. Tarkoituksena oli puuttua vaikeuksiin pitää kiinni julkisten hankintojen säännöistä. Mitkä olivat siis löydöksiämme? Kaiken kaikkiaan kertomus osoittaa sen, että sekä komissio että jäsenvaltiot niiden molempien on tehtävä enemmän puuttuakseen kohesioon politiikan julkisten hankintojen virheiden laajoja ongelmia on kaikkialla Euroopan unionissa julkisten hankintojen, palvelujen ja tavaroiden hankinnassa silloin, kun on rahoitettu EU-rahastoista. Noin 40 prosentissa hankkeita oli havaittavissa virheitä vuonna 2009-2013 vuosikertomuksessa. Havaitsimme, että komission ja jäsenvaltioiden systemaattiset analyysit aiheesta ovat hyvin rajoittuneita ja johdonmukaista dataa puuttuu edelleen komissiolta ja jäsenvaltiolta. Tämä tekee mahdottomaksi kunnollisen analyysin. Komissio on tehnyt ainoastaan yhden analyysin vuonna 2011, mutta sitä ei ole päivitetty sen jälkeen tarkastuksemme osoittaa, että jäsenvaltiot ja komissio ovat ryhtyneet toimiin eh, ongelmiin puuttumiseksi, mutta vielä on paljon tekemistä. Hiljattain, eh, hiljattain lainsäädännöllä on kyllä potentiaalia puuttua näihin virheite, virheisiin, mutta paljon riippuu lain täytäntöönpanosta. Niin sanottu ex ante ehdollisuudet eh, Eli nämä ennaltaehdot, jotka on täytettävä, jotta voidaan taata tehokas ja tuloksellinen työskentely Euroopan rakenne- ja investointirahaston osalta, niitä ei ole täytetty monessa tapauksessa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vuonna 2015 alkumennessä komissio oli analysoinut 12 jäsenvaltiota, jossa ei ole täytetty niitä sään vaatimuksia, joita Euroopan rakenteellisessa investointirahastossa on käytetty uudella ohjelmakaudella vuotta 2020 asti. Nämä ovat ennalta ehtoja, jotta voidaan tehokkaasti ja tuloksellisesti käyttää EUn tukivaroja. Komissio on ryhtynyt toimiin vuoden 2010 jälkeen ja niillä on ryhdytty pureutumaan ongelman yleisesti. Meillä on sisäinen työryhmä ja toimintaohjelma. Nämä ovat askelia oikeaan suuntaan. Kuitenkin tarvitaan asianmukaista johtajuutta ongelmien puuttumiseksi. Jäsenvaltiossa onkin keskityttävä kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin on saatava aikaan kunnollinen hankintajärjestelmä ja toisaalta parannettava EU-varojen vastaanottokykyä. Kertomuksessa on todettu myös, että tietotekniikan avulla voitaisiin puuttua julkisen ongelmiin. Sillä on potentiaalista potentiaalisia mahdollisuuksia parantaa tilannetta, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Tarvittaisiin myös kunnollinen tietokanta, kuten komission poitosten vastainen tietokanta on kyllä olemassa, mutta sitä pitää käyttää paremmin ja on hyödynnettävä it tarjoamat mahdollisuudet tällä alalla tilintarkastustuomioistuin suositteli seuraavaa vielä nämä yhteen. Ensinnäkin, että komission ja jäsenvaltioiden pitäisi kerätä virhetietoa koskien tätä alaa ja analysoida virheiden syitä kohesiopolitiikan alalla toisekseen, mikäli nämä Euroopan rakenne- ja investointirahaston ehtoja ei ole täytetty vuonna 2016 loppuun mennessä, komissio pitäisi käyttää valtaansa systemaattisesti ja keskeyttää 2014-2020 maksut niin jäsenvaltioille, jotka ovat näin toimineet, kunnes ne ovat ähm, paikanneet puutteet. 3 4 S-suositus liittyy toiseensa. Pitäisi, äh, komission pitäisi julkistaa tämä toimintasuunnitelma ja raportoida, raportoida vuosittaisesti ja asettaa korkean tason ryhmä, joka tarjoaisi johtajuutta. Viides suositus komission pitäisi äh, asettaa rahoituksellisia oikaisuja, mikäli jäsenvaltioiden ensimmäisen tason tarkastukset eivät ole riittävällä tavalla toteutettu, ja ryhtyä rikkomismenettelyihin, niin mikäli rikotetaan julkisten hakijoiden direktiivejä Kuudes suositus komission ja jäsenvaltioiden pitäisi hyödyntää paremmin mahdollisuuksia, joita IT tarjoaa e-hankintojen ja datalouhinnan alalla. Haluaisin kiittää komissiota erittäin hyvästä yhteistyöstä koko tarkastuksen ajan. Olemme oikein iloisia siitä, että komissio suostui noudattamaan meidän kaikkia suosituksiamme ja haluamme jatkossa valvoa tarkkaan, kuinka käytännössä tämä etenee. Toivon, että kertomuksessa on hyötyä Euroopan parlamentin jäsenille, erityisesti kontvaliokunnalle sen roolissaan EUn budjetin täytäntöönpanon valvonnassa. Kiitoksia kuuntelemisesta. Herzlichen Dank, das ist ein... Sydämestä kiitokset. Erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä mietintö. Tämä on ihan päivittäistä työtämme ja meitä huolestuttaa kyllä kovasti julkisten hankintojen toteutuminen. Tässä on kyse todella sisämarkkinoiden keskeisestä pilarista, ja enkä ole koskaan oikein ymmärtänyt, miksei tätä asiaa hoideta vähän paremmin, kun nämä kaikki asiat tekevät tyhjäksi sisämarkkinoiden toimintaa. Todella kyse on keskeisestä sisämarkkinoiden asiasta, ja siksi kiitokset. Esittelijä Paltsiitis saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamą pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat pradėsiu. Hyvää huomenta kollegat. Kiitos. Minä aloitan oman esitykseni äh, kiitoksin Philip Owenille, joka on äh, laatinut hyvinkin kattavan tarkastuskertomukseen. Tämä äh, helpottaa meidän jokapäiväistä työtämme tämä mainittu äh, tilintarkastuskertomus, koska me voimme yhdessä äh, sitten patistaa vähän komissiota toteuttamaan nämä mainitut suositukset. Meillä oli sitten yksinkertaisemmat työasiakirjat sitten, jonka perusteella voidaan edetä, eivät, jos niissä on turhaa mutkikuutta onnistuttu välttämään, kuten kollega äsken juuri totesi. Tämä tarkastus toteutettiin neljässä valtiossa jäsenmaassa jotka hyötyvät kohesiorahan Tsekki, Espanja, Espanja, yhdistynyt kuningaskunta. Tässä on aika paljon sama, samanlaista sisältöä kuin mitä itsekin olin havainnut. Toki ei tässä tavallaan minkäänlaista osoiteta sormella eikä mennä henkilökohtaisuuksiin, näytetään vaan missä ongelmat piilevät. Ja ja ja aina ei komission ole mahdollistakaan äh, tarttua näihin ongelmiin. 2014 äh, vuodesta alkaen olen äh, peräänkuuluttanut yksinkertaistettua systeemiä, jossa nimenomaan panostettaisiin näihin julkisiin hankintoihin ja niiden avoimeen toteuttamisiin ja sitä kautta tarjottaisiin sitten mahdollisuudet pienille ja keskisuurille yrityksillekin ottaa osaa näihin tarjouskilpailuihin ja hankintakilpailuihin äh, näyttää siltä, että kuitenkaan äh, äh, ongelmia ole ratkaistu. 2007-2013 ohjelmakaudella nämä annettiin, myönnettiin tarjouksia tai hyväksyttiin niitä ilman mitään selkeitä selkeitä sääntöpuitteistoa, eikä jäsenmaat oikein sitten tienneetkään, miten nämä rahat tuli käyttää ja millä tavalla sitten lopulta, lopulta käytettiin. Näin sitten pitää tässä toistaa vielä nämä loppupäätön 44 prosentissa kaikista hankkeista oli vakavia väärinkäytöksiä tai vähintään virheitä. No se nyt nostattaa kulmakarvoja tietenkin. Komission pitäisi etteivät, etteivät nämä, nämä väärinkäytösluvut olisi näin suuria tietenkään. Tässä ei selvästikään nyt ole sitten kyetty toteuttamaan, että panemaan täytäntöön no, direktiivin määräyksiä ollenkaan täysipainoisesti. Ja julkisten hankintojen ja hankkeiden osalliset olivat heppoisin perustein valittuja. Ja ajatellen, tässähän nyt oli koko joukko tätä potentiaalia, ja, joka on mennyt hukkaan näiden virheiden mukaan. Tässä teen seuraavat johtopäätökset. Komissiolla pitäisi olla tietokanta näistä virheistä ja niitä, kiintiöidä niitä ja, ja sitten myöskin miet- äh, kirjata ylös, mistä nämä virheet ja väärinkäytökset olivat johtuneet alun alkaen. Ja sitten myöskin, sitten myöskin luoda edellytykset vertailukelpoisille vertailukelpoisuudelle, mitä tulee näihin eri hankkeisiin että, sitten, näin sitten eivät jäsenmaat voisi verhoutua sen verukkeen taakse, että no mutta meillä on tämmöiset järjestelmät. Ne kaikilla pitäisi olla sama, samanlaiset systeemit. Jos ajatellaan sitten näiden julkisten hankintojen säännöstö pitää uudistaa ja jäsen, jäsenmaiden pitäisi joka vuosi sitten laatia kertomus siitä, miten näitä on toteutettu olisi hyvä, jos olisi tällainen korkearvoinen virkamiesryhmä, asiantuntijaryhmä pikemminkin tulkikorja, jossa sitten voitais, jotka voisivat sitten näitä virheitä kerätä ja verrata toinen toisiinsa. Nyt kun juuri mainittiin tämä IT-teknologiaan, niin sen kautta on helppo, helppo päästä näissä asioissa eteenpäin. Joka, että kaikki osaisivat tätä järjestelmää käyttää ja olisivat ikään kuin samalla viivalla siinä sen suhteen näissä ohjelmakauden aikana, ohjelmakauden aikana komissiolta tulisi voida pyytää ja sen tulisi voida tarjota teknistä apua, sikäli kun tarpeen on. <clears throat> E, e, e, jos joskus voitaisiin maksatukset keskeyttää tilintarkastustuomioistuimen suosituksista siinä, siinä tapauksessa, etteivät nämä ennaltaehkäisevät toimet ole osoittautuneet onnistuneeksi ei, ei, ei nyt tietenkään heti aina, mutta jos, jos näyttää siltä, että, että jäsenmaat äh, sinnikkäästi toimivat vastoin ohjeita, eli tämä oli sitten tämmöinen viimeinen, viime käden ratkaisu sitten. Kaiken kaikkiaan äh, jäsenmaiden pitäisi vaihtaa kes, keskenään hyviä kokemuksia, se laskisi virhemarginaalia äh, tai virhe, virheiden määrää selkeästi ja hyödyttäisi myöskin äh, elinkeinoelämää ja asianomaisia yrityksiä. Kiitos oikein paljon. Tämä on hankalaa, jos näitä lykkäyksiä toteutetaan, mutta usein on vakavia ongelmia. Eli joskus on annettu sopimus sellaisille, joille se ei kuulunut. Aluekehitysrahastossa 70 prosenttisesti yritykset saivat tehtävän, jos ei ollut tarkoitus, ja 48 prosenttia ja sosiaalirahaston osalta 16 prosenttia. Eli tällaisten asioiden keskeyttäminen heti, kyllä meidän täytyy tilintarkastustuomioistuimen kanssa ratkaista, miten tässä toimitaan, jos maksuja ei keskeytetä. De Jong on seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja kiittää myös esittelijämme. Tämä on tärkeä aihe, kuten täällä jo sanottiin. Tämä on yksi esikuva siitä, miten erityiskertomuksia pitäisi käyttää, ottaa esiin tärkeitä aiheita. Meillä on nyt tällainen työasiakirja ja meidän pitää palata me vastuuvapauskysymyksiin, koska tässä on niin vakavista virheistä kyse. Nämä asiat ovat siis työ asiakirjassa, jonka esittelijä on esitellyt. Ja tämä on otettava huomioon siis vastuuvapausmenettelyssä. Tästä voimme varmasti keskustella esittelijän kanssa, kun ajatellaan vastuuvapautta tälle vuodelle. Meidän pitää erikseen tähän aiheeseen vielä palata, koska totta kai on niin, että meidän on valvottava kaikkia menoja, joita maksetaan suurista EU-rahastoista. Meidän on myös vastuuvapausmenettelyssä jatkuvasti palattava tähän kysymykseen. Eli kunnollinen luku näistä asioista sopisi vastuuvapauskysymyksiä käsiteltäessä oikein hyvin. Kolme seikkaa. Olen aikoinaan ollut varjoesittelijä julkisten hankintojen direktiivin yhteydessä ja kestävyyskysymykset esimerkiksi – olivat esillä, eli ei aina se, että halvin on paras. Tämä oli siis tärkeä osa julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä, mutta myös se, että pk-yritykset voivat myös päästä osallistumaan. Direktiivissä tehtiin sellaisia määräyksiä, että ei saa tehdä tarjouskilpailusta sellaista, että pk-yritykset eivät voi osallistua esimerkiksi, että liikevaihtoon liittyvät vaatimukset ovat liian suuria ja estävät näin pk-yritysten osallistumisen. Direktiivi estää tämän, mutta nyt ei ole kuitenkaan mitenkään helpotettu kriteereitä, jotta pk-yritykset pääsisivät mukaan. Eli uuden lainsäädännön on toimittava paremmin pk-yritysten eduksi. Ja tämä koskee myös sitä, miten tietoa saadaan. Haluaisin pyytää tällekin asialle enemmän huomiota. PK-yritysten on voitava saada myös tietoa siitä, että julkisiin hankintoihin voidaan osallistua nyt helpommin. Olisi siis huolehdittava sitä, että voidaan käytännössä erottaa tapaukset, joissa on tehty teknisiä virheitä, koska säännöt ovat niin hankalat, ja toisia tapauksia, joissa on jopa korruptiossa kyse. Ja mielestäni tällainen ajatus pitäisi vähän voimakkaammin tuoda esiin esittelijän tekstissä, koska hyvin helppo on tavallaan sanoa, että säännöt ovat hankalat, siksi virheitä on tapahtunut. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että eturistiriitakysymykset ja korruptiot, mahdolliset korruptiotapaukset erottuvat näistä. Sitten sisämarkkinavaliokunnassa vähän aikaa sitten oli tämä lainsäädännön valvontatehtävä, joka koskee sitä, että saataisiin aikaan tällainen standardilomake tiedon jättämiseksi ja yrityksen puolelta siis. On ikävä, ei tämä asia ole nyt tässä kertomuksessa mukana. Tämä asiakirja lomake lähti ihan helposti hyvänä liikkeelle, mutta nyt olemme useimmat valiokunnassa hyvin pettyneitä siihen, koska yritys joutuu lähettämään valtavan määrän tietoa, vaikka ajatus oli siitä, sellainen, että haluttiin vain kaikki standarditiedot, joita voidaan käyttää jokaisen tarjouskilpailun yhteydessä. Tämä olisi ollut PK-yrityksille hyvä asia ja jopa välttämätön, koska jos lisäkustannuksia syntyy lisätyön kautta, niin silloin PK-yritysten on hankalampi osallistua. Minä voin antaa tämän tiedon edelleen esittelijälle, koska on todella tärkeää pitää tämä mielessä. Julkiset hankinnat, hyvä niin. Mutta kysehän on myös siitä, miten näitä sääntöjä täytäntöpannaan. Kiitos. Kiitos paljon. Kollega Soltes. Hvala, eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi asia. Euroopan oikeudellisessa kontekstissa me olemme jo 25 vuotta näitä asioita pyöritelleet ja asiaa koskevat direktiivitkin ovat jo varsin iäkkäitä. Nehän ovat tuolta 80-luvulta. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että edessämme on nyt samat ongelmat kuin 10, 15, 20 vuotta sitten. Virheitä ja säännön vastaisuuksia on vaikka kuinka paljon, kun luen tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin olen kyllä hyvin huolissani tulevaisuudesta tämän asian suhteen. Pohdinkin tässä, olisiko mahdollista Euroopan unionin tasolla löytää ihanteellinen järjestelmä sisämarkkinoiden puitteissa – tilintarkastustuomioistuin on arvioinut jopa sitä, kuinka paljon säästöjä voitaisiin saada aikaan, mikäli yhteismarkkinat olisivat paremmin toimivat. Tietenkin tämä arvio voi olla paikkansa pitävä, mutta se voi toisaalta herättää kysymyksiä siitä, onko tällaista arviota edes mahdollista tehdä. Nämähän ovat vähän tällaisia riskapeleja arviointeja aina. Haluaisin vielä joitakin pohdintoja lisätä tästä kertomuksesta. Sehän osoittaa selvästi, mitä virheitä valmistelevassa vaiheessa on tehty, millaisia virheitä on havaittu varojen myöntämisvaiheessa ja havaitsimme, että suurin osa virheistä tapahtuvat valmistelevassa vaiheessa. Virheitä on hyvin suuri määrä. Tapauksessa, jossa kynnysarvot eivät ole riittävän suuria. Euroopan komissio voisi tässä asiassa todella edetä. Silloin kun kyseessä on summat, jotka ovat kynnyksen ylimeneviä, eivän alimeneviä. Tämä voisi olla myös tilintarkastustuomioistuimelle tehtävä niin, että tulevaisuudessa tilintarkastustuomioistuin tekisi tarkastuksen, jonka tavoitteet olisivat paljon kunnianhimoisempia. Voitaisinkin pohtia siitä, kuinka paljon hyötyä tästä järjestelmästä on. Voitaisiin puhua erilaisista kriteereistä ja siitä, mitä säästöjä voidaan saada aikaan. Esimerkiksi miten nuoret ja pk-yritykset voivat hyötyä järjestelmästä. Voisimme myös pohtia sitä, onko niin, että tämä julkisten hankintojen järjestelmien vahvistaa sisämarkkinoita vai eikö näin ole? Mehän näemme, että julkiset, julkiset hankinnat menevät aina kansallisille yrityksille. Onko tässä eurooppalaista ulottuvuutta? Tämäkin olisi erittäin kiinnostava tieto Euroopan kansalaisille ja komissiolle. Euroopan komissiosta haluaisin vielä jotakin lisätä. Kertomuksesta löytyy myös komission sisäinen julkisten hankintojen strategia tammikuuta 2014. Täällä on 14 toimenpidettä. Suurin osa niistä on vielä täytäntöön panematta. Mielestäni komission pitäisi tässä tehdä tehtävänsä ja Ja nyt kun uusia direktiivejä otetaan käyttöön jäsenvaltioissa, niin olisi tehtävä paljon enemmän sen eteen, että direktiivejä käytetään tehokkaammin. Meillä on pääsihteeri kymmeneltä ja muitakin asioita vielä, eli pyydän puhumaan lyhyesti. Kollega Geier. am Dienstag diesen nicht Niin, kiitos. En ymmärtänyt, äh, onnistunut tiistaina tässä. En tiedä, onnistunko tänään. Ensinnäkin kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja esittelijälle näistä hyvistä asiakirjoista. Hyvin muistan, kun tämän Westfalenissa olin töissä ja piti hoitaa julkista hankittaa. Silloin tietylle hankkeelle piti saada luotua logo, muistaakseni noin 5000 euron hanke. Ja sitten minulle esitettiin kolme asiakirjaa, jossa sanottiin, että tässä on kaikki nämä säännöt, joita pitää noudattaa. 5000 euroa olisi tietenkin ollut kaikkien EUn tarjous julkisten hankintojen sääntöjen alla. Eikö ole nyt niin, että tämä järjestelmä on niin monimutkainen, että virheitä tapahtuu väistämättä? Ja B, toisaalta, koska on niin, että voitaisiin helpottaa näitä? Onko niin, että jos helpotettaisiin sääntöjä, niin koko sisämarkkinat tuhoutuisivat? Ymmärrän kyllä, että komissio haluaa huolehtia sopimuksista. Sopimukset ovat selvät. Me haluamme toimia Euroopan laajuisesti julkisten hankintojen osalta. Eikä tähän tarvitse välttämättä nyt jonkun vastata tältä salista, mutta jos vähän helpottaisimme tätä asiaa julkisia hankintoja kun on kyse vaikka pienemmistä summista. Niin koskakohan tämä haittaisi sisämarkkinoita varsinaisesti? Ei varmaan ihan nopeasti. Uskon, että tässä olisi vähän joustonvaraa. Ja sitten minulla olisi kysymys edustaja Owenille. Kohdassa 25 puhutte tästä järjestelmän monimutkaisuudesta. Kysymys, joka minulla syntyy mielessäni, on se, Miten arvioitte, että monimutkaisuutta voitaisiin vähän vähentää ja mitenköhän se vaikuttaisi virhetasoon? Missä määrin? Siis tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Toinen olisi komission suuntaan. Tilintarkastustuomioistuinhan tässä ehdottaa hyvin tiukan keinon käyttöönottoa. Nimittäin aluekehitysrahasto – varat sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät riittävästi puutu näihin virheisiin, saisivat keskeytettyä nämä maksut. Komissiolta haluaisin kysyä, miten arvioitte oikeusperustaa tässä, eli minkä oikeusperustan pohjalta näin voitaisiin tehdä ja minkälaisessa aikataulussa, eli miten nopeasti kahdessa mielessä ajattelen tätä, eli koska komissio sanoisi, että nyt jäsenvaltio on toiminut niin heikosti, että me keskeytämme maksut. Ja toisaalta, miten nopeasti tämä menettely toteutuu, jos tällainen maksujen keskeytyspäätös tehdään? Napista painamalla vuorokauden sisällä kaikki maksut pysähtyvät. Eli miten nopeasti nämä toimen, tämän toimen vaikutukset nähdään? Se olisi toinen kysymykseni. Ehdottaisin kollegoille, että tämä aihe, joka on mielestäni niin valtavan tärkeä eri syistä, niin minä ehdottaisin, että valiokunta jatkaa työtä tämän kysymyksen parissa. Mahdollisesti tekisi myös valiokunta-aloitteisen mietinnön. Me tiedämme, että me haluamme vähentää virheiden tasoa. Ja tässä olisi paljon vähentämisen varaa. Ja jos ajatellaan, mihin me pyrimme tässä tarkastustyössä, niin meidän on tehtävä tätä työtä ja monelta kannalta katsottuna. Kiitos. Kollegi Vali. Kollega Valli. Sì, grazie. Cercherò di essere rapido. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, kun meillä on näin vähän aikaa. Suhtaudun suurella kiinnostuksella tähän kertomukseen. Se antaa meille hyvin täsmällisen kuvan siitä, millaisia ongelmia tällä alalla on, erityisesti omassa maassani Italiassa. Mitä tulee näihin kohesiovarastoihin, varastoihin, sosiaalirahastoon, aluekehitysrahastoon, ne todella kätkevät tällaisia klientilaarisia järjestelmiä. Täällä on julkisuus julkisissa hankinnoissa ongelmia. Täällä on todella kynnysarvoja, joita voitaisiin hyödyntää tietyllä tavalla sitten täällä virheitä, jotka johtuvat siitä, että asiakirjoja ei asianmukaisesti julkaista. Tämä on täysin hämärä järjestelmä. Kansalaiset eivät tiedä tästä mitään. Ihmiset eivät ollenkaan ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. He vain seuraavat jalkapalloskandeilla ja tämä on kuitenkin valtava skandaali, koska kyseessä on kohesio ja aluekehitysrahaston varojen hallinnointi. Kyseessä on miljardit eurot, eivätkä ihmiset tiedä, että näitä näin hallinnoidaan ja näin paljon virheitä tapahtuu. Minun mielestäni olisi tärkeää viedä julkisen tietoon nämä asiat. Minusta on varsin hämmentävää, ettei näistä asioista puhuta. Mitä sitten tulee maksujen keskeytykseen, mikäli järjestelmä ei toimi? No sitten on tietenkin määriteltävä sopiva ajoitus, jos, jos järjestelmä ei toimi, niin eihän meillä ole muita aseita. Kyllä tämä on pidettävä mielessä. Minusta on tärkeää, että tässä valiokunnassa – johdetaan tätä taistelua ja tehdään ehdotuksia ja keskustellaan eteenpäin. Valiokunta-aloitteinen mietintö olisi varmasti hyvä idea. Kyllä meillä pitäisi olla ainakin selvänä se, mikä on EU-budjetin edun mukaista ja kun julkisten varojen käytössä on tällaista ystävien suosimista, niin kyllä meidän olisi voitava tähän puuttua. Kertomuksessa on todella hurja summia. Kyllä ihmisten pitää tietää, mitä oikein tapahtuu. Tämä on valtava skandaali mielestäni. Die Frau Kollegin Schmidt, bitte. Kollega Schmidt. Ja, danke schön. Ähm, ich hab... Kiitoksia Salzburgissa on tällainen elektroninen järjestelmä, jossa on seurattu näitä hankintoja jos, se on pikkukaupungissa kun Salzburgin onnistuu, niin kyllä se varmaan onnistuu muissakin eurooppalaisissa isommissakin kaupungeissa. On äh, harmillista, että ei sitä sitten tällaisia ehkäiseviä toimia oteta tässä kun kuuntelin, että todettu, että vain pisto, pistokokein on testattu näitä ja varmaan olisi hyvä kaikkiallakin näitä pistokokeita tehdä, pistotarkastuksia, mutta jos näin ei ole, niin kyllä se nyt vähän huolestuttaa todellakin. Tietysti jäsenmaiden tulee voida osoittaa, tai tulee osoittaa nimenomaan, että, että nämä hankinnat on toteutettu asianmukaisesti ja tällaiset eh, eh, tieto, tietokanta tällaisiin asioihin liittyen on tietysti olennaista paitsi täällä komission servereissä myöskin jäsenmaissa. Eh, tässä talousarvion tarkastusvaliokunnan työn avoimuudesta vielä. Tässä on, olen kuullut, että viime, viime vuosien on, on tapahtunut edistystä tässä, että, ettei tässä pelkästään vaan säädetä tai peräänkuuluteta uudistuksia ja määräyksiä, mutta ne sitten myös pannaan täytäntöön sitten ja näiden parhaiten käytäntöjen esimerkkien luetteloiminen täällä olisi hyvä tapa avoimuutta lisätä. Esimerkiksi Kajer tavoin minua kiinnostaa, millä, millä tavalla Äh, tällaisten äh, varojen täytäntöönpano onnistuu parhaimmillaan. Mä olen sitä mieltä, että mitä nopeammin se käy, niin sitä paremmin niitä tulee, tulee käytetyksi myöskin näissä jäsenmaissa. Und letzter Kollege Czernetski, bitte. Kiitos, kollega Czarnecki, viimeinen puhuja. So, dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. E, wielkie gratulacje dla pana posła e, Halusin aivan erityisesti onnitella kollegaa Baltititsia Tämä on todella valtavan tärkeä mietintö. Minä todella arvostan kollegoiden työtä. En sano tätä kohteliaisuutena ainoastaan. Ja minä ja haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuimen hyvin tekemästä työstä. Pari kommenttia kuitenkin. Olen kollega Valin kanssa samaa mieltä. Jos ajatellaan kansalaisia, niin Tämä on kyllä epäselvä asia kansalaisille. Julkiset hankinnat on hankala kysymys ja epäselvä monille ainakin puolessa. Haluaisin myöskin sanoa, että kysymyksen käsittely vaihtelee sen mukaan kukaan hallituksessa. Jos meillä olisi selkeät säännöt, voitaisiin estää tällainen tilanne. Selkeät säännöt ovat siis ratkaisevan tärkeät, mutta meidän täytyy kyllä huolehtia myös siitä, ettei yhteisön sääntöjä käytetä tässä yrittäjien toiminnan haittaamiseksi. Siksi pidän hyvänä sitä, mitä edustaja Kaijer sanoi, että pohdittaisiin tätä vähän uudelta kannalta. Luotaisiin keskustelun mahdollisuus, että voisimme pohtia tätä kysymystä uudestaan ja saada aikaan jonkinlaisia sitovia suosituksia. Se olisi oikein järkevää. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä aihe on ratkaisevan tärkeä, ei ainoastaan koko EUn kannalta, koska esimerkiksi AFETin kokouksessa edustaja Bas Belder esitteli mietinnön EUn Kiinasuhteista. Ja siellä yksi kiistanalaisista kysymyksistä oli markkinoille pääsy, se, että eurooppalaiset yritykset eivät pääse osallistumaan kiinalaisiin julkisiin hankintoihin. Periaatteessa EUn yritykset on suljettu näiden menettelyiden ulkopuolelle nyt, ja tämä olisi kuitenkin hyvin tärkeä eurooppalaisille yrityksille ulkomaille. Kiitos oikein paljon komissiota edustaa Villa Franca ja Hans Severt Regi-osastolta, edustaja Aro Grow-pääosastolta. Olisi mukava, jos ette lukisi ainoastaan mukaan otettuja muistinpanoja, vaan vastaisitte myös jäsenten kysymyksiin. Kuka uhrautuu? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat. Aivan ensiksi regiopääosaston puolesta haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsen Uenia ja tästä hyvin perusteellisesta tasapainoisesta kertomuksesta. Haluaisin kiittää myös esittelijää edustaja Baltsiitisiä. Olemme tehneet molempien kanssa erittäin hyvää yhteistyötä. Ja olen varma, että nämä suositukset ovat tärkeitä. Komissio hyväksyi ne kokonaisuudessaan. Edustaja Frank, niin kollega Frank Sever, hän, hän on regiopääosaston virkamies ja täällä myös François Grohe. Molemmat voivat täällä vastata erityiskysymyksiin, mutta omalta osaltani haluaisin puhua siitä, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät seikat, mikä todella on nyt muuttunut tämän TTTn erityiskertomuksen ja parlamentin mietinnön myötä. Ensinnäkin näiden kertomusten pohjalta olemme päässeet siihen tulokseen, että on tärkeää viedä pidemmälle poliittista keskustelua koskien jo julkisia hankintoja ja rakennerahastoja. Teknisellä tasolla oli olemassa aktiivista yhteistyötä rakennerahastojen ja GROW pääosaston välille, mutta olemme nyt ymmärtäneet, että on tärkeää nostaa keskustelua nyt korkeammalle tasolle. Komission jäsen komi- Kretsu ja aluepolitiikan ja sitten julkisten hankintojen komission jäsen myös heidän pitäisi tavata säännöllisesti ensimmäinen tapaus järjestetään niin, että TTTn voi on läsnä ja tapaaminen ensimmäinen joulukuuta. Katsomme, missä olemme menossa sisäisen suunnitelman osalta, mitä on toteutettu, mitä ei, mitä jäsenvaltiossa on tehty ja mitä jatkossa olisi tehtävä. Tällä hetkellä, kuten nyt kun tällä sanoivat, yhteistyön tärkein tavoite on päästä selviä, missä ollaan menossa – mitä tulee näiden ex ante ehtojen täyttämisen osalta. Tämä on hyvin keskeinen asia. Tehän tiedätte, että 12 valtiossa ei ole täytetty vaatimuksen. Niistä kolme tällä välin on tehnyt tarvittavat toimet. Vielä on jäljellä nämä muut valtiot, jotka eivät täysin täytä ehtoja ja niiden osalta – Olemme sopineet yksittäisistä tai maakohtaisista toimintaohjelmista. Ne ovat hyvin perusteellisia ohjelmia. Niissä on kyse siitä, että lisätään julkisten hankintojen toteuttaminen ammattitaitoa ja lisätään petosten ja korruption torjunta. Molemmat komission jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että kolmen kuukauden aikana kahden pääosaston on tehtävä päätös järjestelmästä, jotta olisi aivan selkeä järjestelmän tapa toimia ennen vuotta 2016 asetuksen mukaisesti. Yhdessä pääsisimme loppupäätelmiin ja voimme todeta, että nyt on tehty se, mitä piti tehdä ja voidaan ajatella, että ex ante ehdollisuus toteutuu ja näin ollen voidaan ryhtyä äh, näitä varoja käyttämään asianmukaisesti. On tärkeää tietää, onko tämä tilanne lopussa vai ei. Uskon, että tämä on hyvä tapa toimia. Se, mikä nyt on todella muuttunut, koskee yhteistyön tasoa pääosastojen välillä. Kyseessä on todellinen yhteistyö. Se on nähnyt, näkynyt tässä keskustelussakin. Kyseessä ei ole ainoastaan rakennerahastojen äh, toteuttaminen, vaan julkisten hankintojen toteuttaminen. On siis todella suoraan keskusteltava siitä, mitä on tehtävä. Haluaisin puuttua asioihin, jotka tuotin täällä esille. Julkiset hankinnat ovat tärkeitä, koska kyseessä on jo julkisten varojen tehokas käyttö. Toisaalta ne ovat erittäin tärkeitä siksi, että julkisten hankintojen välinen kautta voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä eturistiriitoja, jotka saattavat johtaa petoksiin. Tästä vinkkelistä on tärkeää tehdä yhteistyötä pääosastojen välillä ja mielestäni komissio on toiminut hyvin. Tässä on järjestetty käsittääkseni 12 jäsenvaltiossa konferensseja. puheenjohtajan keskeyttää. Aiheena on ollut korruption torjunta. Niin, olen aivan pääsemässä loppuun. Tämä on todella tärkeä asia ja siksi tässä puheenvuoroni pitäneen, mutta todella haluaisin lopuksi vielä todeta, että yhteistyö on erittäin hyvää ja ryhdymme nyt tarkastelemme tätä sisäistä toimintaohjelmaa. Kiitoksia. Much. Who will take over the questions, please? Kiitos oikein paljon. Kuka vastaa kysymyksiin? Olkaa hyvä. Mrs. Chair, good morning everybody. I would like also... Eh, kiitoksia. Eh, eh, nämä, tämä oli erittäin, erittäin hyvä tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajana tiedän, että kuulostaa vähän epäilyttävältä, kun, kun alkaa kehua näitä <laughs> tarkastuskertomustuloksia, mutta kyllä siitä on paljon iloa ja apua meille esittelijällä. On hyviä, hyviä suosituksia, mitä minun tuosta tilintarkastustarkastuksen osalta haluan vahvistaa valiokunnalle, että me olemme viimeiset kymmenen vuotta jo painot, panostaneet tähän äh, julkis, näihin julkisiin hankintoihin sekä pyrkien ennako, ennakoivasti että korjaavasti sitten näitä asioita hoitamaan. On hyvä, että, äh, että yhteistyö on äh, kiinteätä komissiossa komission toimintasuunnitelman osalta niin, että pääosastot tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään ainakin tuolla tilintarkastuspuolella, mutta mitä siihen puoleen vielä tulee, olen aika ylpeä saavuttamistamme tuloksista kymmenen viime vuoden aikana tarkastustemme yhteydessä ja, ja mitä tulee, siis mitä tulee nimenomaan direktiivin tai hankintasäännösten vääriin täytäntöihin, täytäntöihin ja täytäntöpanoihin, olemme kyenneet oika, oikaisemaan näitä monissa jäsenmaissa. Esimerkiksi 2003 Kreikassa pyysimme viranomaisia radikaalisti muuttamaan kohesiopolitiikan alaisia hankintamenettelyjään. Tuolloin kysymys oli puolen miljardin suurisesta rahamääristä, jotka sitten saatiin tavallaan pelastetuksi Äh, es, es, Espanjassa, tämä valiokuntahan kävi Espanjassa näitä äh, äh, ratkaisuja seuraamassa. Siellä oli puolentoista miljardin julkisten hankintojen osalta. Montificados asiahan oli tuolloin tapetilla ja, ja espanjalaiset sitten muuttivat järjestelmänsä niin, että, että tämän tyyppiset ö, operaatiot eivät pääsisi toistumaan. Muistuttaisin 2005-2006 vuoden Alankomaiden ö, tehoiskua, jossa huomattiin, että jossa kohesiorahastohankkeet olivat ikään kuin menneet kiville ja sillä, siinä saatiin suuret tehokkaat, tehokkaat korjaustoimet mm, aikaiseksi. Eli tällä yritän vain kertoa sitä, että kyllä me aktiivisesti kaikissa jäsenmaissa toimimme ja touhuamme. Ja nämä toimintasuunnitelma on nyt tällaisen yhden, yhteisen katon alla. Sitä on tällainen, meillä on tällainen yleissuunnitelma täällä tar- puolella. Kaija kysyy, että miten me voisimme tehdä sitten maksatusten keskeyttämiseksi, jos ongelmia irtenee. Iltapäivällä pää, pääjohtaja tulee tänne iltapäivällä selittämään näitä seikkoja. Meillähän on aika tiukat asetuksen, asetuksen perustuvat toimenpidemahdollisuudet silloin, kun aina huomataan tällaisia epäsäännönmukaisuuksia. Silloin me välittömästi, välittömästi katkaistaan raha, rahahanat ja niitä ei avata ennen kuin mm, huomataan, voidaan todeta aukottomasti, että, että korjaukset on tehty ja, ja systeemi toimii kuten kollega tässä vieressä äsken juuri selitti näitä ex ante ehdollisuuksin, jotka ovat eh, uuden ohjelman kauden asetuksessa meillä on määrä vuonna 2016 loppuun mennessä arvioida, ovatko nämä toimintasuunnitelmat jäsenmaissa toteutuneet asianmukaisesti ja jos puitteet eivät ole tehokkaasti, tehokkaiksi osoittautuneet jäsenmaissa, mitä tulee julkisiin hankintoihin, ja niin silloin on meillä täysi, täysi mahdollisuus ja velvollisuuskin sitten lopettaa maksamiset, maksut. Me voimme siihen asti käyttää tätä, silloin käyttää näitä, tätä äärimmäistä keinoa. Siihen me asti sitten tietenkin tulemme yhteistyössä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa toimimaan äh, hyvässä hengessä, että varmistaaksemme, että 2016 vuoteen mennessä asiat ovat reilassa. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Pääosasta Growth, joka on vastuussa oikeudesta puitteista politiikasta, pitää tervetulleena hyvänä Win Ovenin työtä ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, samoin kuin parlamentin esittelijän työtä. Julkisen hankintojen sääntöjä on noudatettava kohesiomenoissa. Me tarvitsemme tiukempaa toimintaa kaikilla aloilla, kohesion ulkopuolella myös. Ja muistettava nämä kynnysarvot. Periaatteessa 20 prosenttia BKT EU-ssa käytetään vuosittain julkisten hankintojen osalta. Ja tietenkin myönteinen vaikutus julkisiin hankintoihin heijastelee laajalle. Ja lisäksi on nähtävä, miten myönteisiä vaikutuksia on kohesio politiikkaan kaiken kaikkiaan. Siksi noidankehästä on päästävä esi- eroon tässä. Me teemme läistä yhteistyötä kohesio asioissa. Komission jäsen kiinnittää paljon huomiota tähän ja tämä yhteistyö jatkuu myös suositusten perusteella tehtävän työn kautta. Julkisia hankintoja tehdään liian usein ilman, että on riittävää osaamista niiden toteuttamiseen. Ja nähdään usein, että ammattimaista toimintaa ei ole riittävästi ja tämä vaikuttaa merkittävästi, vaikka tietenkin haasteena on myös korruptio me hyvin ymmärrämme sen, että asiantuntevuutta on lisättävä jäsenvaltioissa. Meillä on globaali strategia, jolla vahvistetaan julkisten hankintojen menetelmää maakohtaisten strategioiden kautta ja laaja-alaisen lähestymistavan kautta. Meillä on maakohtaisia haasteita tunnistettuna. Me teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jotta jäsenvaltiot voivat sopivalla tapaa puuttua näihin asioihin. Totta kai tässä harjoituksessa pidämme mielessä tuon tärkeän määräajan 2016, jolloin pohditaan eksanteehdollisuuden toteutumista. Me olemme samaa mieltä siitä, että julkisista hankinnoista ei ole luotettu kattavaa, riittävää tilastotietoa. Todella tarvitsemme kipeästi tätä tietoa, ei ainoastaan virhetasoista, vaan yleisempääkin tietoa siitä, miten varoja on jäsenvaltioissa käytetty. Joten aiomme lähteä tärkeisiin toimiin, joiden kautta voidaan huolehtia paremmasta tiedon keruusta, tiedon käytöstä tehokkaammin ottaen huomioon myös uudet mahdollisuudet, joita tällä saralla on. Jos minulla on pari minuuttia vielä aikaa, kommentoisin valiokunnan jäsenten puheenvuoroja. Edustaja De Jong. Uudet oikeuspuitteet, jotka pitäisi saada käyttöön ennen huhtikuuta 2016, sisältävät monia toimia, joilla helpotetaan pk-yritysten pääsyä tälle saralle. Nämä ovat merkittäviä toimia ja niitä kaikkia täällä nyt sitten herraa. Haluaisin myös sanoa, että ensimmäistä kertaa koskaan käsittääkseni EUn lainsäädännössä EUn laajuisesti eturistiriita-ajatus on direktiivissä mukana, joten jäsenvaltioiden velvollisuus on nyt huolehtia siitä, että sopimuksia solvivat viranomaiset huolehtivat siitä, että eturistiriita-ongelmat ratkotaan ja raportoivat komissiolle. Tämä on merkittävä askel. Edustaja Soltes aivan totta on vahvistettava toimintaa ja otettava huomioon myös tapaukset, jotka ovat kynnysarvojen alla. On annettava mahdollisuus julkisen ja yksityisen kumppanuuden toimia. Se on osa tavoitteitamme. Kiitos oikein paljon. And, uh, Mr. Owen for a brief... Kiitos oikein paljon. Herra Uen, lyhyt kommentti. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää jäseniä näistä myönteisistä vastauksista. Haluaisin kiittää komissiota selvennyksestä. De Jong on aivan oikeassa. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää on hyödyntää tietotekniikkaa. Se on erityisesti pk-yrityksille tärkeää. Olen pahoillani, jos tässä kertomuksessa ei katettu tätä niin sanottua yksinkertaistettua lomaketta, minkä hän mainitsi puutun siihen myöhemmin. Ja yhdeksäs päivää olen tuossa UMIMKOon yhdeksäs päivä ensi kuuta. Tulemme edelleen jatkamaan täytäntöpanon valvontaa komission jäsenvaltioiden kanssa. Varmastikin palaamme tähän jatkossa vuosikertomusten osalta ensi kuussa julkaisemme vuosikertomuksemme ja olen aika varma, että että siellä julkiset hankinnat näyttäytyvät aika surullisessa valossa jälleen kerran. Hän, tällä sanottiin, että julkiset hankinnat aika usein menevät kansallisille yrityksille. Gajerin henkilökohtainen tarina ehkä selittää sitäkin, miksi joissakin jäsenvaltioissa ei mennä tuohon, tuon kynnyksen yli keskiarvoa useimmin viitan kohtaan kahdeksan. Käytännöt tietyissä jäsenvaltioissa ovat sellaisia, joita komission ehkä kannattaisi pohtia. Sitten kysyttiin, mitä pitäisi tehdä monimutkaisuuden helpottamiseksi. Usein sanomme, että niin kauan kuin säännöt on selkeästi täytäntöpanto, ja täytäntöpanohan on tässä avainasemassa, niin, niin, niin kyllä näillä julkisen hankinnan direktiiveillä voidaan puuttua tähän monimutkaisuuteen. Täytäntöpano on kuitenkin tärkeä. Vali on aivan oikeassa, että tässä on kyse taloudellisesti merkittävästä asiasta. Sopimukset vastaavat ehkä 20 prosenttia EUn BKTstä julkisten hankintojen osalta, joten pienemmätkin tehokkuusparannukset voivat merkitä paljon rahassa. Gajer Senetski sanoivat, että he kannattaisivat vuoropuhelun jatkamista ja jäsenvaltioiden välissä, välillä. TTT mielellään osallistuu tähän ja olen oikein iloinen siitä, että kaksi komission jäsentä on tulossa mukaan seurata kokoukseen. Tämä on vahva merkki siitä, että nämä kaksi komission jäsentä haluavat tehdä yhteistyötä ja löytää tasapainosta rakentuvan politiikka. Sitten tästä tasapainosta vielä. En usko, että tämä on aivan oikein, herra Gajer, kun suositeltiin tällaista kovan linjan politiikkaa, niin kuin Frank Sober sanoi, lainsäädäntö on hyvin selkeä. Mikäli ex ante ehdot eivät ole täytetty vuonna 2016 loppuun mennessä, niin komission on ryhdyttävä toimiin. Komission olisi käytettävä sekä keppiä että porkkanaa, joita sen käytettävissä on. Aika kiinnostavaa oli tänään kuulla komissiolta tämä, että 12 jäsenvaltiota ei ole noudattaneet ex ante ehtoja, nyt kolme ovat parantaneet tilannetta. Haluaisin tietää, mitä nämä kolme vali- valtiota ovat ja varmaan jäseniäkin tämä kiinnostaa, mutta ovat he keitä ovatkin, niin jos edelleen on 9 12, 12 valtiosta, noudattamatta näitä sääntöjä, niin se on kuitenkin vielä merkittävä määrä eh, valtiota ja vaarantaa suuren osan julkisten varojen käyttöä, joten odotamme työnne jatkoa ja seuraamme tarkkaan tilanteen kehittymistä. Brief comment. Kiitos kollega Baltsitis. Ihan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Todella, puhun ihan lyhyesti. Komission vastaukset ja ehdotukset – että keskustelisimme paljon enemmän julkisesti näistä kysymyksistä. No nyt pitäisi siirtyä kuitenkin sanoista tekoihin. Minun mietintöni sisältää yhden sivun, joka liittyy liittyy suoraan komissioon ja ottaako komissio tämän sitten huomioon, no se jää komission tehtäväksi. Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Otamme ehdotukset huomioon. Ja arvoisa puheenjohtaja, meidän pitäisi varmasti pohtia sitä, voisimmekohan ensi vuonna laatia kattavammankin asiakirjan tämän järjestelmän julkisten hankintojen toiminnasta kaiken kaikkiaan. Ehkä tämä kyseinen asiakirja voisi muuttaa vähän toisenlaiseksi. Kiitos oikein paljon tästä tärkeästä erityiskertomuksesta ja keskustelusta. Totta kai seuraamme tätä kysymystä. Tulevaisuudessa komissio voi pitää tätä uhkauksena ihan rauhassa. Meillä on vielä vähän aikaa seuraavan kohdan käsittelyyn tuon lausunnon osalta – joten lykkäämme sen käsittelyä. Siirrymmekin nyt keskustelemaan pääsihteerin kanssa. Puheenjohtaja Gressle, sanoisin kyllä, että on hyvin epäkohteliasta, että minä odotan täällä 50 minuuttia eikä kukaan kerro minulle mitään. Antanut teille puheenvuoroa, niin minä halusin vain sanoa, että tämä minua ärsyttää ja toivon teille onnea menestystä. Niin, otamme tuon kyllä pöytäkirjoihin. Pahoittelen, meillä on aika ongelma. Lykkäämme tuon nyt ajankohtaan, jolla meillä on vähän enemmän aikaa tähän keskusteluun, kun meillä on EIP täällä vieraita Luxemburgista. Ymmärrämme toki varmasti kaikki, että meillä on aika paineita. Sitä ei aina tiedä suunnittelussa, kuinka monet haluavat keskusteluun osallistua. Ainakin meillä täällä valiokunnassa julkiset hankinnat on tärkeä aihe. Seuraavana vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille koskevat jatkotoimet. Tervetuloa parlamentin pääsihteeri ja esittelijä Panjo. Olkaa hyvä. Hop, voilà. Je n'ai pas le bouton. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, d'abord... Euh... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri Ensinnäkin haluaisin kiittää pääsihteeriä tästä asiakirjasta, joka meille on välitetty vastauksena 29. huhtikuuta 15. vuonna 15 hyväksytty päätöslauselma, niin siinä minut oli nimitetty esittelijäksi. Haluaisin ensinnäkin todeta, että on, on, on tarpeen tuoda esille se, että parlamentti on tuonut esille tiettyjä budjetin ja rajoituksia ensinnäkin ensinnäkin edustajien 5 prosentin matkakurvassa on niin siitä tuli 4 miljoonaa säästöä vuonna 2013 tulkkauksesta käännöksistä ja 25 miljoonaa säästöä vuonna 2013 ja, ja lainsäädännön vähentäminen ja Euroopan TV säästöt 8, miljardi, 8 miljardia säästöjä. Samanaikaisesti on kuitenkin enemmän katsotunta videoita 2012-2014 videota katsottiin ensin 53 000 ja sitten 400 000. Toisin sanoen tehokkuus ja budjettisäästöt voidaan yhdistää tai budjettillinen vastuu. Haluaisin esittää jotakin huomioita tässä yhteydessä. Ne koskevat alueita, joissa julkisten varojen tehokasta käyttöä voitaisiin vielä parantaa. Ensinnäkin haluaisin puhua Euroopan historiatalosta – Tietenkin tuemme tätä projektia, mutta haluaisin todeta, että se tulee maksamaan vähemmän kuin aiottiin. 2009-2016 budjetti on, siir- on, on laskenut 56,254,1 miljoonaan. Kaikkia rahoituslähteitä ei ole hyödynnetty. Siitähän tulee opera toimi, toimi vuonna 2017. Mietinnössä ehdotetaan kustannuksen jakamista Belgian viranomaisten kanssa. Olen pahoillani siitä, että, vuonna, että sivulla 35 ei todeta, että Euroopan parlamentti ei ole vielä ottanut yhteyttä Belgian viranomaisiin. Olisi kuitenkin hyvä, että Brysseli, kaupunki ja pää, pääkaupunkialue voisivat osallistua tähän. Mehän ajattelemme, että täällä Euroopan historian talolla on myös tarkoituksena tuoda lisää elämää Brysselin kaupunkikuvan. Muitakin osapuolia voitaisiin saada tähän hankkeeseen. Meillä on tuo välinen sopimus Euroopan komission kanssa. Miksi ei voitaisi ajatella, että mukaan tulisivat tietyt jäsenvaltiot? Voitaisiin saada aikaan uutta synergiaa. Sitten toinen huomio julkisista hankinnoista. 39 prosenttia 2013 vuonna on tehty erikoismenettelyiden kautta 55 sopimusta, joiden arvo on yhteensä oli yli 12 miljoonaa euroa. Minun mielestäni tämä on liian, liian suuri määrä. Vuonna 2013 vuosikertomuksessa, jossa käsitellään näitä ulkoisten hankkeen palvelujen tarjoajan kanssa tehtäviä sopimuksia ja tutkimuksia. Tässä on esimerkiksi se kahden kuukauden tutkimus, joka koskee Euroopan budjettia ja se maksoikin 60 miljoonaa euroa. Meillähän on Euroopan parlamentin sisäinen tutkimuskeskus, joka vain kasvaa. Kuinka aiotte jakaa tehtävät sisäisen ja ulkoisen asian tuntemuksen kanssa ja kuinka aiotaan järkeistää parlamentaarisen tutkimuksen kustannuksen. Sitten kolmas huomio. Naisten ja miesten tasa-arvo johtotehtävissä. Haluaisimme kiinnittää huomioon tasa-arvon puutteisiin. Naisia on vain 29 prosenttia yksikön päällikköistä, 33 prosenttia pääjohtajista ja 34 prosenttia johtajista. Kertomuksessa ne muistutatte siitä, että tilanne on heikon, heikentynyt vuoden 2013 jälkeen, vaan yksi nainen on, yksi nainen on menetetty on nimitetty 13 kuukauden aikana, vaikka 13 paikkaa täytettiin tämän ajan kuluessa. Haluaisin, että kertoisitte meille, millä tavalla aiotte todellakin tulevina vuosina mahdollista sen, että tasa-arvo vastaisi sitä, mitä Euroopan yhteiskunnassa tapahtuu. Viimeinen huomio. Totesitte kertomuksessanne, että olette panneet merkille se, mitä toivoin 29.4. päätöslauselmassa. Se koski valvonnan kiristämistä koskien paikallisia avustajia. Tässähän mainittiin, että näitä, avu, av, näitä avustajia vuonna 2013 esiintä kohti oli 0-43. Kyseessähän on poliittinen päätös. Sanoinkin tästä kontvaliokunnan kollegoille hyvä puheenjohtaja, vuoden 2016 budjetin osalta on toimittava niin, että tehdään loppu tällaisista äh, tilanteista ja että voisimme tehdä poliittisia ehdotuksia. Tämä pätee myös äh, tukien maksamisesta vierasryhmille. Nehän annetaan enemmän, 70 prosenttia niistä maksettiin, maksettiin äh, käteiselle ja 27 prosenttia tilille. Me tarvitaan tähän, tarvitsemme tähän poli- poliittisia päätöksiä. On tärkeää, että parannamme tilannetta niin, että voidaan välttää tiettyjä tilanteita. Kun täällä tiettyä oikeudellista epävarmuutta, epäselvyyttä on, niin olisi sitten toimia. Tässä kaikki hyvä pääsihteeri ja kiitän jo vastauksistanne. Kiitos oikein paljon. Kiitämme tietenkin parlamentin hallintoa myös. 49 sivua vastauksia toinen mokoma määrä vastauksia. Myös sisäinen tilintarkastaja, tervetuloa. Käteismaksut vierasryhmille. Tämä on avoin kysymys, joka on hyvin tärkeä. Olkaa hyvä. Frau äh, Präsidentin. Vielleicht... Kiitos, äh, rouva puheenjohtaja. Muutama äh, yleisen huomio vuoden mitalta. Ja sitten vielä voisin vastata puheenjohtajan ja esittelijän täsmällisempiin kysymyksiin ja voimme käydä yleiskeskustelua, mutta meitä nyt aivan erityisesti kiinnostunut, kiinnostanut, josta on jo eh, viitattukin tämä turvallisuuteen liittyvät seikat. Eh, tälläkin, eh, tällä kertaa Belgian valtio on ollut paljon aktiivisemmin mukana kuin aiempina vuosina Äh, pelkäsimme, että tämän akuutin äh, kriisin jälkeen, äh, tuossa turvallisuusasiat eivät sitten enää Belgia kiinnostaisi nyt, kun on palattu tähän valkoiseen tilaan, mutta ei näin onneksi ole käynyt. On, että parlamentti on mukana he, tässä heidän turvallisuusvyöhykkeessään korkeammassa sellaisessa. Olemme todellakin kiitolliset siitä, että, että, tuota, että että siellä nämä ulko, ulkopuoliset tilat, joihin meidän oma väkemme ei riitä vahtimaan turvallisuutta, niin siellä Belgian hallitus näyttää olevan ollut vali, halukas ja on jatkossakin ää, auttamaan ja tulemaan mukaan. Tämä on selkeä parannus entiseen. Sitten ihan tuore äh, äh, huomio, joka myöskin tähän äh, kertomukseen liittyy, kertomukseen löytyy, että, että tämä byron suoritus, että tämä ajatellen näitä hiilidioksidipäästöjen korvaamista, että tässä joka, jo, jokainen parlamentaarikko lentäessään ja matkustaessaan ottakoon tämän huomioon. Me olemme edellisessä puhemiesten kokouksessa tehnyt, tehneet päätöksen, että me sitten korvaamme kaikki CO2-päästöt. Ja, ja nyt on voitu todeta, että nämä päästöjalanjälki on pienentynyt huomattavastikin viime vuosiin nähden – sitten äh, myöskin nämä äh, tämä äh, keskittyneet palvelupisteet ovat saaneet myönteisen vastaanoton. Tätä vielä tarkistellaan, mutta nykyluvut osoittavat, että meillä on 93 prosentin tyytyväisyysaste todellakin sen vuoksi sen, se osoittaa, että tämä keskitetty palvelupiste on ollut hyvä investointi. Ja, ja sitten näin sitten meppien tarvitset huolehtia siitä, että kuka mistäkin vastaa, vaan se tieto on tästä yhdeltä tiskiltä saatavissa. Mitä tulee muuhun tähän kysymykseen vierailijoiden saamista käteismaksuista. Tämä onkin tämä ainoa äh, tällainen critical action äh, kohta, mikä meidän sisäisessä äh, tilin tarkastuksessa on myöskin noteerattu. Me haluamme päästä eroon näistä käteismaksuista 16 miljoonaa euroa on siinä tämä kokona, kokonaispotti. E, ja, ja siinä voi sitten olla, e, koitua sitten tällaisia e, käsittelykustannuksia 10-15 000 euroon asti. Se nyt ei kuulosta järkevältä, eikä myöskään turvallisuuden kannalta ole kovin fiksua tällä tavalla jatkaa Eh, kaikki pankki tilisiirtojen sujuvuus tätä nykyään on sitä luokkaa, että, että voidaan kannustaa sitten siihen siirtämään niitä rahoja suoraan tilille. Sitten eh, tämä Euroopan historian talon rakennuskustannukset näyttävät jäävän kaksi miljoonaa alle budjetoidun rahamäärän nämä, joka tapauksessa rakennuskustannukset nyt jäävät alemmiksi kuin ennakoitu, toisin kuin nyt normaalisti on asianlaita, jossa nyt yleensä karkaavat käsistä. Näin sitten tämä määräraha, määräraha joka siihen on myönnetty, niin näyttää pitävään, mitä tulee kanttiineihin. Niitä on partaa päriselty useankin otteeseen täällä. Täällä nyt on meillä uusi palvelun toimittaja. se on kilpailutatus on johtanut siihen, että nollakerrokseen tulee kaksi uutta tällaista ravintolatilaa. Näin sitten tämä kahvila puolikin täällä etenee. Äh, esittelijä äh, vielä kyseli tätä tämän äh, tässä heinäkuussa puhemiesten päätöstä. sen, nyt ei tähän vastuuvapauskertomukseen mitenkään ehdi eikä mahdu, mutta joka tapauksessa Luxemburgiassa Konrad AOR-rakennuksen korjauksesta ja PAD-rakennuksen korjaus on jäissä toistaiseksi ja katsomme nyt, miten se on seuraavalla lainsäädäntökaudella. Tästä on päästy nyt sitten 67 miljoonan euron sääste, säästöihin, kun nämä ruodisrakennustyöt on, tai nämä korjaustyöt on jäissä. Nyt meillä on kokonaan nyt sitten ajateltu siirtyä tällaisen uudisrakennuksen. Sitten tietenkin tämä, nämä kustannukset pitää seuraavalla lainsäädäntökaudella arvioida uudestaan ajatellen tätä lyhyen tai keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin henkilöstötarvetta. Sitten kun nämä näin tämä 67 miljoonaa ei käytetä, käytetä vielä toistaiseksi, mutta riippuu tietenkin siitä sitten, että onko meillä tässä keskipitkällä aikavälillä jotain hankalia vaativia laajentamisprojekteja. Edellisessä tuli 120 uutta työntekijää, jotka sitten enimmäkseen sijoitetaan Luxemburgiin käännöspalvelun aina kun uusi kieli, uusi maa tulee, niin sitä tarvitaan välittömästi 50 uutta kääntäjää. Ja myöskin sitten näissä yleistaustatoiminnoissa, informatiikassa, rakennusten, rakennusten hallinto ja ylläpito kustantaa, mutta tämä 67 miljoonaa annetaan käyttöön vasta siinä tapauksessa silloin, kun tiedetään, että sitä todella tarvitaan. Eh, sitten johon, joihin, kysym, joihin kysymyksiin, eh, kaikkiin kysymyksiin en varmaan vielä vastannut tai toivon, että näin tein, mutta joka tapauksessa kiitän esittelijä tästä hyvästä yhteistyöstä. Tämä oli miellyttävää yhteistyötä kanssana. Eh, Euroopan historian talon osalta Belgian maha, valtion mahdollinen osallistuminen siihen on, on nyt tuossa tunnust, tunnust, tunnusteluvaiheissa. Aikoinaan, aikoinaan kun sitä tarjottiin, ähm, Belgia ei siihen halunnut osallistua. Hans-Gert Pöttering puheenjohtaja äh, puhemieskaudella tuolla aikoinaan silloin äh, puhemiestö päätti, että ei sitten, me tehdään tämä rakennus itse omin voimin. Eh, mutta joka tapauksessa eh, kustannuksissa on, kustannuksina on osallistuttu noin 800 000 komissiosta on tullut eh, tällainen pieni avustus, mikä mahdollistaa sitten sen, että, että rakennus on auki seitsemän päivää viikossa vierailijoiden iloksi. Ja, ja Belgian hallitus on myöskin ilmoittanut, ettei se, myös nyt ilmoittanut, ettei se kanna korttaan tähän kekoon. Äh, äh, tietysti äh, varainhoitoasetuksessa on tämä 93 9 prosentin rahoitus on jo hyväksytty ja kaikki sitten tietysti tar- tarkastettu tuolta Marché Publicin toimesta emme myöskään äh, budjetti talousarvion tarkastuksessa ei ole mitään ongelmia havaittu. Taksa haluaa pitää tietenkin nämä äh, äh, hukkakustannukset mahdollisimman pieninä sitten ulkopuolisten ulkopuolisista tutkimuksista on kysytty. Meillä on nyt sellainen työnjako, että tämä Members Research Service kehittää sellaisia tuotteita, jotka sopivat sitten yksittäisten meppien käyttöön ja vastaavat heidän tarpeita, eivät ole välttämättä ole käsiteltävän aiheen asiantuntijoita, mutta haluavat tietenkin sitten saada mahdollisimman paljon tietoa, e, jotta voisivat sitten e, ryhmissään ja täysistunnossa tehdä valistuneita päätöksiä ja voisivat sitten selittää myöskin asioita eh, ja uskottavasti suurelle yleisölle ja lehdistölle. Ja sitten on toisenlaista tutkimusta tietysti, laajoja, eh, yksityiskohtaisempia eh, selvityksiä, ja ne sitten suuntautuvat, suuntautuvat sitten valiokuntien var- esittelijöille ja varjoesittelijöille, ja ovat tietenkin myöskin kalliimpia sitten määritelmän mukaan. Tätä tullaan myöskin seuraamaan niin, että, että esimerkiksi puhemiehistön päätöksen mukaisesti tämän tieteellisen palvelun toimintaa syynetään, että onko se tarpeellista tai sujuuko se asianmukaisesti vai tarvitaanko jotain korjaustoimia. Ja tasa-arvosta, äh, äh, jos äh, puhutaan näistä asiaa käsitellä vähän pidemmällä aika, aika jänteellä kuin vuoden 12, 2013 osalta. Jos ajatellaan nyt tilannetta 2003-2004 aja, aikaa, niin tuolloin ei ollut yhtään naispuolista pääjohtajaa. 2004 ensimmäinen naispääjohtaja näki päivänvalon ja nyt meillä on, on äh, kolmannes naisia pääjohtajan pestillä. Ja tässä äh, äh, nyt varmaan tämä, osa, tämä on tätä tällaista väliaikaista siirtymäkauden siirtymäkauden prosentteja, prosentteja, mutta varmaan sitten jatkossa tämä kehitys jatkuu edelleen. Tässä pitää olla tietenkin pitää silmät, silmät ja korvat auki tämän asian osalta niin, että saadaan kunnon pariteetti syntymään. Sektoraalisesti on edistystä tapahtunut esimerkiksi oike- tuossa oikeuspalveluissa ei ollut aikoinaan yhtäkään naispuolista, naispuolista osasta päällikköä. Nyt heitä on puolet puolet on eh, naisten johdossa näissä oikeudellisen osaston eh, hommissa. Eh, ulkosuhteiden osastolla ei naisia, naisia ennenkään, ennen ollut ollenkaan. Nyt heitä on kolmasosa, ehkä jopa puolet. Sitten rakennushallinto on ollut insinöörien ja arkkitehtien temelyskenttää ja siellä ei perinteisesti ole minkäänlaista naispuolista johto ah, nä, nähtyyn Metveson joka oli ainoa nainen, ensimmäinen nainen tällä paikalla ja on nyt siinä edelleenkin. Ja tässä haluan painottaa sitä, että, että töitä on tämänkin asian eteen tehty. Nyt ei ole enää yhtään sellaista sarkaa, jota kyntämässä ei olisi yhtäkään naista tässä talossa. Ja, ja nyt sitten, niin kuin sanottu, tähän raken, raken, rakennushallintoon ja rakennusten ja logistiikan johtoon on siis, kuten sanottu, noussut nainen ihan hiljakkoin. Sitten paikalliset assistentit puhemiehistössä on äh, äh, käyty budjettivaliokunnan äh, toimesta keskustella tästä edellisessä kokouksessa. Olen, tai olen tehnyt ehdotuksia, joita edellisessä palaverissa puitiin innokkaasti. Vielä ei ole mitään kypsyyttä, valmiutta tehdä lopullisia päätöksiä. Ja ainakin vähin, vähimmäissumma on sitten akkreditoiduille avustajille työjärjestyksen mukaisesti ja toisekseen yhtenä ongelmana on todettu olevan se, että tietyissä jäsenmaissa, jossa ovat nämä alempi keskipalkka, Puola ja Romania esimerkiksi, nyt sitten meidän meidän avustuksemme on johtanut siihen, että, että koska kunnen voi maksaa paljon, niin emme myöskään sitten voi heitä, heidän palveluksiaan <laughs> käyttää. Eli halutaan ehkä vähemmän paikallisia avustajia vähän paremmilla, paremmilla palkoilla. Sääntömme ovat tämän tehneet aiemmin mahdottomaksi tässä en tiedä vielä ihan tarkkaan, miten, miltä ne tulevat näyttämään, mutta joka tapauksessa sellaisissa maissa, joissa kes, keskiansiot ovat matalahkoja, niin jatkossa tulee olemaan helpompi sitten heidät peskata. Ei, ei, meillä ei tule olemaan mitään semmoisia joukkorekrytointeja jäsen, tietysti jäsenmaissa, sitä emme halua, vaan vähemmän ja paremmalla palkalla se on äh, tavoitteemme. Äh, puhemiestä sanoi, vallitsevan laajahko yksimielisyys tähän, että me saamme sitten tämän asian äh, lutviutumaan ennen vuoden loppua näistä pankkisiirroista. Olen tehnyt siihen ehdotuksen ja minä en pidä tätä tilannetta kestävänä ollenkaan. Itse asiassa tämä on jo tehty muutama vuosi sitten, mutta silloin ei puhemiehistössä ollut intoa tätä, tätä asiaa käsitelläkään, mutta nyt se on jo hyvä, hyvä, hyväksyttykin. Kiitos oikein paljon. Puheenvuoropyyntöjä on paljon. Toivon, että itse huolehditte puheajasta, että joudu myöhemmin päättämään siitä. Teidän puolestanne, kollega Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääsihteeriä siitä, että hän on tullut kertomaan meille viime vuoden tekemisistä. Melkein vuosi tässä on tullut myöhästystä, mutta olemme nyt saaneet kuitenkin nämä tiedot ja kyllä tämä parantaa meidän kaikkien työtä. Olemme saaneet kysymyksi, moniin kysymyksiin vastausta. Aikanaan näitä ei tullut ollenkaan. Erityisesti haluaisin kiittää näistä yksityiskohdista on totta tosin, että joissakin tapauksissa tarvitsisimme vielä lisää tietoa. Täällä on joitakin vastauksia, jotka muodonkin puolesta niin, no tehän että tietenkään itse olen niitä kirjoittanut, mutta kuka ne sitten onkaan kirjoittanut, niin voi sitten vähän häntä tässä, hänen toimiaan parantaa, koska Tämä on aivan vähän, vähän niin kuin vitsi. Emme, emme, emme me ole kuitenkaan mikään vitsi täällä parlamentin jäseninä. Täällä on tämä strateginen puitteisto. Vastaus alkaa toteamalla, että strategisen täytäntöpanokehyksien käyttö ei aiheuttanut kustannuksia, koska kirja maksoi vain 25 euroa. No kyllähän siitä sitten kuitenkin kustannuksia syntyy. No en nyt tuota henkilökohtaisesti, ei tarkoita, että te ette olisi vastanneet, mutta joku yksikköstä ne on vastannut tähän, mutta hänen olisi syytä panautua tähän vakavammin jatkossa. Sitten täällä ei, on paljon puutteita kustannuksen ilmoittamisesta. Strategian kustannukset ovat epäselviä. Te, te viittaa yhteisiin asiantuntijoihin, mutta ei edes tiedetä kuinka paljon heitä on ehkä tuhat. Oli myös eri pääjohtajia, jotka tulivat, mutta ei oikein tiedetä kuinka paljon. Yhtäältä olette olleet hyvin täsmällisiä, olen kiitollinen tästä, mutta haluaisin pyytää, että yksikkönne myös mittaisivat täsmällisesti, kuinka paljon tuli maksamaan koko tämä strategia niin, että ainakin tietäisimme sen. Avustajista Meillä oli tässä pieni ongelma, niin kuin hyvin tiedätte. Strategisista syistä ja poliittisista syistä vaaleja tuotiin kuukaudella eteenpäin vuonna 2014. Tämä aiheutti hallaa avustajille. Niistä ei ollut mitään säännöksiä ja näistä tuli sitten valituksia. Te annatte täällä vastauksia asiasta ja ne eivät ole kyllä riittävän hyviä. Haluaisin, että joku nyt perehtyisi tähän asiaan ja ratkaisisi sen. Näin ei voi enää käydä. On totta, että kun teemme päätöksiä avustajien oikeuksien osalta, niin kyllä pitäisi ainakin olla nämä jo ennalta selville ja tukea pitäisi saada sitten kielistä. Sujuuko kaikki hyvin? También a los costes de viaje y a, las, y a los cursos de lengua también sería... Matkakustannuksista ja kielikursseista. Olisi hyvä, että voitaisiin sopeuttaa. Ymmärtän, ymmärrän kyllä, että teidän vastuullanne on hallintopuoli ja talon virakkamiehet ja teidän on tehtävä työtä tätä, tällä puolella, mutta sitten meillä on nämä avustajat ja ryhmän henkilökunta, jolla on aivan toisenlaiset aikataulut, jotka ovat usein paljon vaativampia. Joissakin jäsenvaltioissa tehdään työtä hyvin pitkään. Täällä taas puoli seitsemältä on kaikki jo päättynyt. Kyllä Espanjassa esimerkiksi lounan jälkeen aloitetaan vielä pitkät kokoukset ja ne voivat mennä hyvinkin pitkälle. Olisi oikein hyvä, että voisimme käydä vuoropuhelua avustajien kanssa ja voitaisiin vähän sopeuttaa tilannetta kielikurssien osalta ja matkakustannusten osalta myös. Sitten olin hieman huolestunut tilanteesta, joka vain paisuu. Tämä liittyy tähän CEFn strateginen puitteeseen puitteiston, täytäntöpanon puitteiston. Täällä oli tämä CPRS, jota tuoin, kun ajattelin, että se olisi hyödyllinen, mutta se on nyt kasvanut liikaakin ja ydin toimintaamme parlamentin työtä varten tilanne on vaikeutunut. Olin tästä EPRSlle jo sanonutkin, olemme kokoontuneet heidän kanssa sen sijaan, että, että ydintyö tässä helpottaisi. usein tehdään pyynteerit tutkimuksista, jotka ovat hyvin erikoisia. Ja nähdään kyllä tämän vuoden vastuuvapausmenettelyssä niiden, niiden määrä on kasvanut huimasti. Mietinnöt eivät ole ollenkaan niin perusteellisia kuin nämä tutkimukset. Ja meillä on vain ongelmia tässä jokapäiväisessä työssä. Voisitteko vielä tätä täsmentää? Siitä ei ollut aivan riittävästi tietoa. Next of the list. Seuraavana kollega Piper. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin hyvältä kuulostaa, että vähennetään matkakustannuksia käännösten osalta Toisaalta on paljon ärsyyntymistä parlamentissa kanttiineista uusista palveluiden tarjoajista. Avustajat erityisesti valittelevat valtavan korkeita hintoja. Voin oikeastaan tukea tätä ajatusta. Tässä meni joku mönkään. Uuden toimittajan kanssa pitäisi ehkä keskustella siitä, ovatko nämä kaikki muutokset ihan välttämättömiä. Toinen kysymys liittyy turvallisuuteen. Jotain on tehty. Uuden palveluntarjoajan kanssa ja rauhoittavaa kuulla, mikä on Belgian poliisin kanta. Mutta minua huolestuttaa aina autotalleissa. Tässä ei ole huolehdittu riittävästä seurannasta. Minä toivoisin kyllä parempaa valvontaa. Haluaisin siis autotallin osalta paremman vastauksen. Elpan historian talo. Hienoahan se on, että hinta olikin alhaisempi, mutta ehkä alun perin laskettiin liian suuri budjetti Euroopan historian talolle. Onko tässä jonkinlaisia vertauksia, jos ajatellaan, miten kansallisella tasolla esimerkiksi samantyyppisiä, samankokoisia rakennuksia – on rakennettu. 54 miljoonaa, se on kyllä valtava summa, jos ajatellaan sitten, mitä käyttökustannuksia tästä syntyy tuleville vuosille. Tämä oli kolmas kysymykseni. Ja neljäs koskee jäsenten cv joita ei ole vielä parlamentin sivulle saatu. Tässä seuranta luvattiin 2013 jo. Viimeinen määräaika oli helmikuussa, silloin niiden piti siellä olla, mutta eivät ole vieläkään. Minun käsittääkseni aktiivisesti pitäisi nyt kääntyä jäsenten puoleen ja pyytää tuoreita tietoja nyt sinne CVihin. Ei mitään vanhaa tietoa enää, eli tässä pitäisi nyt saada vähän vauhtia tähän hankkeeseen. Käteismaksut kirjasin tänne, mutta tuohon on tyydyttävästi ratkaistu. En ollut tajunnut, tämä oli tämä jäsenten hiilidioksidipäästöjen korvaaminen, siis minun, minun ajatteluni ja ko, ko, vai minun päästöjäni niin henkilökohtaisesti. Mitähän tässä nyt mahdettiin oikein tarkoittaa? No, en, en, nyt, en nyt oikeastaan sanokaan tuohon enempää, mutta viimeinen huomio kuitenkin. Vaikutusten arvioinnit. Uusi tehtävä meidän poliittisen yksikön palveluille uuden pääosaston myös. Minä pidän tätä todella hyvänä Oikeastaan uskon, että meillä on vielä kapasiteettia aivan liian vähän. Vastuullista toimintaa tarvitaan tulevaisuudessa. Ajattelen uutta toimintien välistä sopimusta myös komissiohan vaatii meiltä enemmän osallistumista, joten en tässä nyt niin valtavasti lähtisi säästön linjalle, vaan ennemminkin ajattelisin, että tässä – tarvitaan ehkä jopa lisäkapasiteettia. Tässä kysymykset, jotka vielä muistiin merkitsen. Kiitos. Kollega Dion on seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Yritän lyhy- lyhyesti puhua. Enkä kommentoi kaikkia osa-alueita näissä vastauksissa. Ne tarjoavat oikein hyödyllistä, hyvää tietoa. Varmasti täällä on alueita, joissa vuosittain edistystä tapahtuu. Haluaisin keskittyä muutamiin vähän kriittisempiin huomioihin ja kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin viitata sivulla 10 vastauksissa koskee näitä vaikutuksia. Mähän tiedän, että jos aiomme saada lisää tietoa tästä Act, React, Impact-asiasta, tiedän, tässä vastauksessa ja alempanakin pääsihteeristö pohtii tätä slogania, onko se tällainen ikään kuin yrityksen identiteetti tai vastaavaa. Tällaista yrityssanasta tässä käytetään. Minä en kylläkään haluaisi tällaista käyttää. Mehän edustamme täällä Euroopan kansalaisia, joten tämä on aivan eri asia. Jos nyt ryhdymme brändäämään ja muodostamaan yritysidentiteettiä, niin välimatka parlamentin ja kansalaisten välillä vain kasvaa. En tiedä, kuinka tämä arvioinnissa tehdään, mutta minun mielestäni tämän tyyppistä lähestymistapaa ei tulisi käyttää. Sitten muut huomiot koskevat lähinnä avoimuutta. Sivulla 23 vastauksissa puhutaan näistä sivutöistä ja julkisesta toiminnasta. Minusta tämä on vähän liian helppoa, jos nyt sanotaan, että tässä on kyseessä poliittiset päätökset, puhemiehistö, että me voi käydä julkista keskustelua. Kuitenkin tällaista yhteiskunnassa pyydetään kyllä jäsenten muista töistä käydään julkista keskustelua, mutta tätä, tästä on vaikea saada tietoa eikä näitä käytännetä. Niitä jos seuraan puhemiesten töitä viime aikoina, olen huomannut, että pääsihteeristöltä on aina muistioita silloin, kun on sellainen vaikutelma, että se pitäisi jostakin puhua. Haluaisinkin kysyä, miksei Velle voisi tehdä noin muistiota puhemiehistä siitä, että tästä on keskusteltu kontvaliokunnassa, jos puhemiehistä tekisi päätöksen koskien jäsenten sivutoimien koskeva keskustelua, niin sitten puhemiehistö voisi tehdä tästä päätöksen. Muuten meidän on pyydettävä meidän puhemiesten jäsenten, jäsenten esittämään sitä ja se menee teidän kautta, me menetämme aikaa. Jos me ilmaisemme tämän toiveen, niin toivon, että, että pääsihteeristö voisi viedä, viedä sen puhemiehistä sitten kuluista Tämähän tulee joka kerta aina käsittelyyn ja me tiedämme, että jos kaikki valvotaan, niin tässä on vaikea toimia, mutta voidaan myös ottaa näytteitä ja toimia tehokkaammin. Minä kyllä haluaisin, että siirtyisimme tästä ei kyllä ratkaisusta hieman käytännönläheisempiin ratkaisuihin, että päästään eteenpäin. Monet kansalaiset varmastikin pitäisivät parempina sellaista kuin, että ryhdytään nyt brändäämään Euroopan parlamenttia ja rakentamaan sinne logoja. Sitten nämä epäkohtien ilmiantajat. Meillä on sisäiset säännöt, jotka parlamentilla olisi pitänyt jo olla ohjesäännön mukaisesti. Meillä on myös avoimuutta koskeva interryhmä. Javon on kirjoittanut tästä aiheesta kirjeenkin kaikkien interryhmän jäsenten nimessä. Haluaisimme, että tämä menettely etenisi nopeasti. Me tarvitsemme nämä säännöt nopeasti. Ne ovat tärkeitä myös tälle valiokunnalle. Ja tästä pääsenkin viimeisen kysymyksen. Jos ainoastaan puhemiehistä tarkastaa näitä sääntöjä, niin kuinka me budjetin valvontavaliokuntana, jota kiinnostaa suuresti nämä epä kohtien ilmiantajat silloin, kun raha on kyseessä. Kuinka voimme tätä viedä eteenpäin? Pitääkö meidän ottaa yhteyttä todellakin puhemiehistön jäseneen vai onko mitään toista tapaa, jolla puhemiehistä voisi pyytää esimerkiksi meiltä neuvoa tai kysyä kokemuksiamme? Kollega Hebrandi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin pääsihteeriä kiittää. Kiitos osallistumisesta tähän keskusteluun. Oikeastaan poliittisesti vastuussa oleva puhemies, ei ainoastaan täysistunnossa, mutta täällä valiokunnassa voisi olla vastuussa. Käsittämätöntä, ettei tätä asiaa hoideta poliittisella tasolla meidän parlamentissamme. Olen iloinen siitä, että korkeat periaatteemme hiilidioksidipäästöjen hyvittämisestä on nyt maksettavissa. Tämä ei voi olla toisin alankomaista katsottuna. Hyvä, että tämä asia on kuitenkin edennyt. Puheenjohtaja, vakavampi aihe, joka haluan, jonka haluan ottaa esiin, on yleinen kulukorvaus. Vastuunvapaus tekstissämme tässä valiokunnassa otimme hyvin selkeästi kantaa. Budjetin valvontavaliokuntana me sanoimme, että me haluamme, että vuosittain velvoitetaan jäsenet selvittämään näiden varojen käytön. Hyvin oudosti tämä asia hoitui täysistunnossa. Tämä lähti kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien tarkistuksesta. Heillä on siihen oikeus totta kai. Mutta siellä oli yksi kohta ja sitten puhemies Schulz sanoi, että sieltä raukeavat, mutta ovat muutkin kohdat. Kollega Javor ja minä kävimme kirjeenvaihtoa puhemiehen kanssa. Tästä pidimme käsittämättömänä, emmekä sääntöjen mukaisena sitä, että hän puuttui tähän erityisen kiusallista on se, että me tämän vastuuvapauden myönnämme puhemiehelle. Hän on siinä siis kohteena ja hän poliittisesti suoraan puuttui tähän menettelyyn. Minä pidän tätä todella ikävänä. Tästä tapahtumasta nähdään jälleen, miten valtavan hankala kysymys tämä yleisen kulukorvauksen kysymys on. Aivan oikein. Jos ajatellaan viime vuoden parlamenttivaaleja, niin ainakin omassa jäsenvaltiossani Alankomaissa ei käydä mitään normaalia keskustelua Euroopan parlamentissa, parlamentista, paitsi että puhutaan tällaisista rahoitus- skandaaleista. Ja yleinen kulukorvaus on siinä keskeinen asia. Jos tällaisesta brändäyksestä puhutaan, niin tämä on oikeastaan ensimmäinen asia, joka pitäisi hoitaa. Itse hoitaa asiat paljon avoimemmin niin, että joka tapauksessa voi olla kunnollinen brändi tässä mielessä eikä koko ajan kritiikin kohteena. Tämä on siis todella hankala kysymys. Jos nyt katson sitten pääsihteeri vastauksia meidän kysymyksiimme ja Atson päätöslausema, joka lopulta hyväksyttiin, koska olen kyllä yllättynyt tästä, kuten kollega Jong jo sanoi, tässä mennään hyvin pitkälle, sanoi 40 tai 75 lisää ihmistä pitäisi palkata, jos valvotaan yleistä kulukorvausta. Minä pohdin tätä, jos samaa sääntöä käytettäisiin vaikka mm, nopeusrajoituksiin kaikkialla – sanottaisin, että tämä ei ole valvottavissa, koska joka aina sadan metrin välein pitäisi olla poliisia. Se ei ole mahdollista, kun tarvittaisiin miljardeja poliisia. Tätä ei pystytä maksamaan. Emmehän me näin toimi. Pääsihteeri Velle. Paljon järkevämmin. Meillä on kameroita, meillä on välillä tarkastuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yleensä ihmiset ajavat nopeusrajoitusten mukaan. Näin voitaisiin toimia meilläkin. Kun me jäseninä tiedämme, että meidän pitää selvittää, mihin yleistä kulukorvausta on käytetty, ja tiedämme, että pistokokein yksiköt voivat meidän toimia tarkistaa, niin tämä olisi kyllä valtavan hyvä avoimuuden lisäys täällä parlamentissa ja lisäisi näin parlamentin uskottavuutta myös. Mielestäni tähän ei tarvita mitään lisäpalkkauksia. Toivoisin mielelläni pääsihteeri Velleltä kommenttia tähän puheenvuoroon. Kiitos. Jos sallitte henkilökohtaisen kommentin, niin minä olen kyllä aina yllättynyt siitä, miten ne parlamentin jäsenten tehtävät annatte hallinnon käsiin tällä tavalla tai valvontaan. Kolikas taas. Ai, anteeksi, olkaa hyvä. Asszony tisztelt főigazgató úr, Szeretném megköszönni a részletes be... Puheenjohtaja, pääsihteeri, kiitoksia kaikista näistä tiedoista ja e, kiitän tietä herra Banjuuta hänen työpanoksestaan. E, minä haluan e, muutaman täydentävän kysymyksen esittää ja muutaman se kannattaa esiin. Tämä hiilidioksidi päästään korvaus. En, Envi-valiokunnassa äh, tätä asiaa on äh, käsitelty ja siellä äh, oltu aloitteellisia, jonka, jonka mukaan saataisiin jonkinlainen säännöstö tämän, näiden päästöjen korvausten hoitamiseen. Ja mitä tämä nyt sitten käytännössä ö, tarkoittaa nyt sitten oikein? Äh, tässä on kysymys näiden äh, hiilidioksidipäästöjen korvaamista matkoilta, minua matkojen ajalta. Minä kysyn nyt, että voidaanko se korvata sataprosenttisesti, tai näin ne päästöt siis. Ja äh, entä, entä sitten apu, apu avustajien ja, ja muiden äh, muun henkilöstön äh, matkustaminen, miten tämä rahoitetaan, mistä ne, miltä pääluokalta nämä rahat on tarkoitus ottaa, vai mistä sitten näistä avustajapalkkioista vai tai määrärahoista pikemminkin, millä, millä, millä tavalla sitten todellakin tämä toteutetaan, se on siitä äh, kaivattaisiin ohjeistusta. Äh, näin tässä Pariisin ilmastokokouksen kynnyksellä olisi tärkeää, että, että parlamentti näyttäisi hyvää esimerkkiä näiden äh, päästö, päästöjen korvaamisen osalta. Sitten kulukorvaukset. on kuvattu huhtikuussa äänestä siellä aika hämmentävä kokemus kaiken kaikkiaan, eikä minusta ollut ihan parlamentin omankaan työjärjestyksen mukaista touhua ollenkaan. E, siinä jouduttiin sitten oikeusasimienkin puoleen kääntyä, mutta tämä nyt sulkeissa. Itse asiassa nyt haluan peräkuuluttaa sitä, että millä, millä tavalla voitaisiin vielä avoimuutta lisätä näiden Äh, määrärahojen myönnissä, mitä äh, äh, puhemiestössä tästä tuumita, onko sieltä tulossa jonkunlainen ehdotus tämänkin, näidenkin käytäntöjen selvittämiseksi. Tuolta naapuri de Jong viittasi juuri näihin sisäisiin ja suojasääntöihin, että me olemme lähestyneet todellakin kirjeitse puhemiestyö tässä asiassa ja olisi, olisi hyvä hoitaa tämä asia kuntoon. Muussa tapauksessa sitten ei ilmiöntöä sitten tule tietenkään. Sitten nämä, näistä kanttiineista puhuttiinkin jo. Tässäkin pitäisi kunnioittaa näitä vihreitä sääntöjä, perussääntöjä ajatellen, mitä tulee esimerkiksi palvelun mm, tarjoajiin. Sitten tuolla ruokalassa hämmästyttää se, että kasvisruvat ovat kaikkein kalleimpia. Ja, ja, ja siellä on vielä pakattujakin elintarvikkeita ja sieltä tulee vietettä ja, ja ei se nyt ole ekologista millään muotoa. Äh, tässä mainittiin, että, että edistystä on äh, saavutettu tasa, tasa-arvon saralla. Tota, pääsihteerikin totesi, että hyvä, joskus tällainen ulkopuolinen painostus on vain hyväksi. Haluamme tämän tasa-arvon toteuttaa täysmaitoisemmin. Tässä ryhmien puhujat. Ja nyt ainoastaan kaksi minuuttia puheaikaa. Kollega Liberatski, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chcę od razu powiedzieć, że nie zgadzam z panem Gebrandim. Kiitoksia puheenjohtaja en ole yhtä mieltä herra Herbrandin kanssa, mitä tulee puhemiehen, puhemiehen rooliin. Olkoon hän sitten Schulz tai kuka tahansa muu. Edustaja Herbrandi on ollut täällä aivan riittävän kauan. Hän tietää kyllä täsmälleen, mistä puhun. Jos nyt ajatellaan, niin tärkeimmistä periaatteista maksut paikallisille avustajille ja niin heidän määrä. Romaniassa 700 euroa on enimmäis palkka Luxemburgissa määrä on 14 kertaa suurempi. Siis enimmäiskorvaus näille avustajille Tanskassa 12 kertaa korkeampi. Missä on tämä periaate, sama palkka samasta työstä? Nämä katot eivät vastaa Euroopan sääntöjä. Tästä ei ole epäilystäkään, joten älkääpä yllättykö, jos puolalainen tai romanialainen avustaja sa- saattaa olla, että, että, että otan töihin kymmenen kertaa enemmän ihmisiä ikään kuin näin tämä vain on tehtävä. Sitten tämä vierailijaryhmien käteismaksuasia. Jos ehdotatte, että meillä olisi Puolasta tai Liettuosta tuleva eläkeläisryhmä, joiden eläke on 4 500 euroa kuussa ja sitten ryhmälle maksetaan 10 000 euroa, että he voivat mennä ravintolaan tai hotelleihin, niin, niin, luulet, niin luuletteko, että ryhmän johtaja jakaa nämä rahat? Olette väärässä, enää käy. Puolassa on velvollisuus rekisteröidä nämä saadut käteismaksut, he, niiden on mentävä pankkitileillä ryhmän johtaja saattaisi kysyä, voidaan, voidaan esittää kysymyksiä, mistä nämä pankkisiirrot ovat tulleet. Ei ole realistista ajatella siirtojen käyttöä. Jos ajatellaan vain belgialaisia ja hollantilaisia vierailijoita, niin ehkä se toimisi, mutta meillä on muualtakin vierailijoita, että tarvitaan realistisia ratkaisuja. Kiitos, kollega Mikä? Ei dokas se voi Kiitos, puheenjohtaja. Paljon on jo sanottu. Pari huomiota vain lyhyesti minun puoleltani. Ruokalasta. Me emme ehkä niin valtavasti parlamentaarikkoina huomaa, no hinnan ehkä, mutta vähemmän. Ja sitten muuten muutokset, joista edustaja Libratski puhui. Todella parlamentaarikkoina meidän täytyy varoja käyttää vastuullisesti. Se on totta kai aivan totta. Nykyjärjestelmä oikeastaan toimii aika hyvin. Kiitos, kollega Stahovski. Tak, eh, vážená paní před, eh, eh, předsednice, já se nebudu urážet. Kiitos, puheenjohtaja. Minä, minä en saanut äsken äh, puheenvuoroa, mutta ei se mitään. Asiat on jo tullut aika, tullut aika pitkälle käsitellyksikin. Hämmästyttä, että me tässä ruokalapalveluista joudumme puhumaan Euroopan parlamentissa yli, yli summaa. Ehkä tässä on joku kulttuurivero nyt, mitä minä en oivalla. Äh, Äh, haluan äh, yhtyä siihen, että näitä reilun kaupan tuotteita olisi kaupan tai tarjolla täällä, mutta se nyt tulisi vaan tällainen pikku lisäkuorotuskakku. Näistä peruskysymyksistä, Velle, olette erittäin pätevä johtaja ja äh, arvostan toimintaanne. Mutta taloushallinnosta voitaisiin puhua hiukan. Siellä on nimittäin tiettyjä sääntöjä, joita pitäisi noudattaa. Ja, nä, ja nämä säännöt pitäisi olla kaikkeen luettavissa. Esimerkiksi Tsekin, Tsekin tasa, tasavallassa ne saa, toimitetaan elektronisesti. Nyt edeltään tätä vuosilta 2021 kuitenkin. Minä joudun että kuitenkin printtaamaan nämä paperit tuolta netistä ja sitten ja sitten kun ne toimitaan sen sinne sähköisesti, niin ei sieltä sitten tilitarkastaja sitten sanoi, että ei, ei, tai laskumaksajat, ei, ei alku, mä tarvitsen alkuperäiset. Minä joudun äh, äh, jahtaamaan kaikilta palveluntarjoajilta alkuperäiset kappaleet ja sitten, äh, sitten niistä otan 5000 kopiota ja, ja sitten parlamentti sitten minulle sanelee, että mitä paperia minun pitää toimittaa sinne ja mitä ei on. Tämä vähän pysattilaista tämä teidän touhunne. Äh, Tsekissä äh, on äh, kuoro, joka on siellä näiden tasavallan olemassa oleva. saammeko nämä tapahtumat toteutumaan vai nämäkin taas jumittuvat tällaiseen hallinnolliseen tehottomuuteen. Ja minä olen varannut tämän kuoron esiintymään puolitoista vuotta sitten, ja nyt sitten nyt huomaankin, että ei en saakaan mitään korvausta tästä, vaikka alun alkaen niin on annettu ymmärtää. Harmittaa. Ja äh, sitten tämä avoimuus, se olisi hyvä, olisi hyvä jos avoimuusperiaatetta kunnioittaisiin. Asiat pitäisi paljastaa aiemmin ja täydellisemmin. Aivan lyhyesti. Olen pahoillani, niin voinut seurata tätä esitystä aikaisemmin, mutta haluaisin tietää Velleltä muutamia tietoja ravintolapalveluista. Kuinka paljon on todella säästetty juuri tehtystä manööveristä? Voitaisiinko jäsenille myös kertoa siitä, kuinka palautetaan vierailusta jääneet ylijäämät? Tietääkseni kollegoille ei ole koskaan näin tapahtunut. Me olemme pahoillamme siitä, että ne tehdään käteis maksuina. Olisi hyvä, että hyväksyttäisiin sähköiset maksut, jäljitettävyys paranisi ja voitaisiin myös palauttaa varoja IBAN tilille haluaisimme, että kaikille jäsenille kerrottaisiin tällaista mahdollisuuksista. Pistin itsenekin lyhyesti puhujalistalle. Minä haluaisin kysyä, mitä tapahtuu sen osalta, ketkä ovat sairasvakuutuksen piirissä, mitä on tapahtunut viime vuosina, ja entä eläkeoikeutetut, ketkä näistä ihmisistä ovat olleet palveluksessa vähemmän kuin viisi tai kymmenen vuotta. Mieluilläni ihan myöhemmin otan nämä tiedot vastaan. Eli se, että jos on viisi tai kymmenen vuotta palveluksessa ja sitten nopeasti eläkkeelle, niin on heti eläke oikeutettu. Teidän puheenvuoro. Anteeksi, Bats taas luulin, että niin, sain puheenvuoron, mutta minä luulin, että varjoesittelijän olisi sopivaa puhua. Ensin minulla ihan täsmällinen kysymys. Vellelle, kiitos puheenvuorosta. 64 kohdassa päätöslausemassa puhutaan akkreditoiduista parlamentin avustajista. Kymmenen vuoden palveluksen jälkeen saadaan tiettyjä oikeuksia. Ja no nyt kun viime kautta leikattiin kuukaudella, niin nytkö akkreditoidut parlamentin avustajat, jotka ovat toimineet kaksi kautta, mutta jotka eivät jatka vuonna 2019, eikö eivät saa tätä oikeutta yhden kuukauden takia? En kirjallisessa vastauksessa oikein löytänyt vastausta tähän mielestäni ihan oikeutettuun kysymykseen, joka on niiltä avustajilta, jotka jäisivät tämän järjestelmän käsin näin. Kiitos. Nyt ymmärsin. Okei. Okay. Uh, äh, ich werde mich bemühen. No, mahdollisuuksien mukaan vastaan kysymyksiin. Uh, Frau Ayala hatte gesagt, dass uh, die Antwort... Ensin edustaja Ayala. On ihan totta, että avustajat luonnostelevat näitä vastauksia, mutta silloin kun minä lähetän teille vastaukset, totta kai kannan vastuun näistä vastauksista ja siinä mielessä minun on itseni olla, oltava vastuussa. En halua tässä nyt syytellä avustajia tai työntekijöitä. Sitten Strategic Execution Framework, SEF, se on siellä mukana 60 johtajaa alle 1000 euroa. Kyllä tämä voidaan melko hyvin laskea noin 60 000 euroa kolme koulutustointa. Eli tästä näette, että yleensä kun yrityksessä, julkishallinnossa tai yksityisissä yrityksissä kehitellään tällainen konsepti, niin sitä ei hoideta yksin itse, vaan haetaan ulkopuolelta konsulttiyritys ja niin edelleen. Ja silloin on sopimuksia, jotka liittyvät ehkä ohjelmistoon tai koko tähän konseptiin. Kaikkea tuota me emme tehneet vaan me hoidamme nämä asiat itse. Ja siinä mielessä on ihan tottakin, että tässä oli melko rajalliset kustannukset kyseessä. Lähdemme kuitenkin siitä, että tämän prosessin kautta voimme saada paljon säästöäkin aikaiseksi, kun mahdollisesti pääjohtajat eivät kehittele asioita rinnakkain. Päätetään, että tiettyjä palveluita ei enää tarvita, kuten säännönmukaisesti tehdään Seivan Innovate-aloitteen kautta. Joten luvut ovat varmasti melko selkeät ja voidaan vertailla tätä varmasti yksityisen alan tai julkishallintoon. Tässä oli hyvin rajalliset kustannukset tällaisessa vertailussa matkakuluista. Avustajista ensin. Matkakulut. Tässä on Siksi tietenkin alhaisemmat keskivertomenot, kun puhemiestö antaa mahdollisuuden, että jäsenet voivat valita. Tässä ei ole yhtä standardia niin kuin hallinnossa, vaan eri vaihtoehtoja, joista jäsen voi tehdä valinnan näin poliittisesti haluttiin puhemiehistössä, että jätetään tällaista joustoa jäsenille. Ja siksi keskimäärin kuluttavat toisenlaisia kuin virkamiesten osalta. Sitten avustajien koulutus, ihan varsinainen ongelma kyllä. Tiettyihin toimiin lähdettiin, nimittäin että koulutusta tarjottaisiin maanantaina ja perjantaina enemmän, kun parlamentin jäsenet eivät niin paljon enää tarvitse avustajien. Ja myös tällainen e-oppi oppiminen varmasti auttaisi tämän ongelman ratkaisemisessa, että annettaisiin mahdollisuus näyttää koulutuksesta silloin, kun ei ole muita tehtäviä, joita jäsenjuuritoimistossa kaipaa. Ongelmat ovat kyllä tiedossa, mutta toimiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi. Ja sitten kolmas kysymysrypäs, tieteellinen palvelumme, tutkimusyksikkömme. Uusi palvelu on nyt noin puolentoista vuoden ikäinen. Puolitoista vuotta sitten, tai oikeastaan kaksi vuotta sitten jo perustettu. Kaiken kaikkiaan on julkaistu noin tuhat asiakirjaa tässä ajassa. Aika merkittävä määrä. Lähinnä tässä on käännytty yksittäisten jäsenten suuntaan, ei niinkään valiokuntiin. Yritin aikaisemmin sanoa, että tämä on tahdottu työn jaoksi. Policy Department tekee erilaisia tutkimuksia kuin tutkimusyksikkö. 70 prosenttia jäsenistä tai jäsenten toimistoista on ottanut tämän palvelun käyttöön. Paljon enemmän siis kuin aikaisemmin. 2,5 miljoonaa ladattua sivua näistä julkaisuista, eli ei ole ainoastaan tuotettu, vaan selvästi aiheet ovat kiinnostaneet. Sekin on varmasti tässä tärkeä tekijä. Ja sitten henkilöstökysymys, siitähän olemme täällä jo keskustelleet. Vuoden loppuun mennessä noin 60 alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean työn, entistä työntekijää on otettu vastaan. Ja jos todetaan, että tämä uusi profiili ei vastaa heidän toiveitaan tai osaamistaan, he voivat, ke- voivat palata entiseen tehtävänsä. Alle 10 prosenttia työntekijöistä on käyttänyt tätä oikeutta, joten tämä on osoittautunut ihan hyväksi, koska lopulta 60 työntekijää jotka olivat tavallaan ylimääräisenä käännöspalvelussa komiteoissa, on koulutettu uuteen tehtävään, jossa heitä voidaan järkevästi käyttää ilman, että tästä syntyy lisäkustannuksia veronmaksajille. Tästähän on kyse, että todetaan, missä järjestelmässä piilee sellaisia resursseja, joita ei käytetä – maksimimääräisesti ja sitten siirretään näitä ihmisiä sinne, missä on tarvetta. Tämä oli todella menestyksekäs hanke. Edustaja Piper, kysyitte ruokalasta. Totta, yksittäisillä aloilla on vähän ongelmia uuden palveluntarjoajan hintojen kanssa. Tästä keskustellaan. Tämä vaikuttaa ryhmiinkin osittain näitä keskusteluja keskusteluita käydään myös INLO-pääosaston johtajan kanssa. Toivomme, että voimme saada jotain muutoksia aikaan. Osa tätä totuutta on tietenkin myös se, että me haluamme ja meidän tuleekin budjettivaliokunnan ja budjettivalvontavaliokunnan toiveista. Meidän tulisi huolehtia tässä palvelusta, joka selviää ilman subventointia. Viime vuosina oli noin 3 miljoonaa euroa vuosittain tai sitä subventointia tällä alalla ja meitä kehotettiin lopettamaan subventointi. Näin nyt tehdään uudessa mallissa. Kuitenkin on liioittelua yksittäisten toimien palveluiden osalta ja nämä asiat on korjattava. Sitten autotallin turvallisuustoimet, joihinkin lisätoimiin olemme ryhtyneet – mitä tulee henkilöstöön siellä, erityisesti ajatellen erityisen hankalina aikoina, mutta lisätoimet varmasti olisivat paikallaan juuri autotallin osalta. Sitten historian talon budjetti. 56 miljoonaa euroa hyväksytty budjetin, budjettivaliokunnan hyväksymä – budjetti näiden töiden osalta. Tämä oli sellainen summa, joka meistä oli tarpeen. Ja se hyväksyttiin budjettivallan käyttäjän puolesta. Ja sitten kuluista haluaisin otettavan vielä huomioon, että kaikki pysyvät työntekijät, siis virkamiehet, jotka siellä toimivat, eivät ole uusina palkattuja vaan kyse on siitä, että on siirretty ihmisiä muualta parlamentista sellaisilta osastoilta, joilla pärjätään ilman näitä henkilöitä. Näin on ajateltu käyttökustannusten osalta. Eli tavallaan on voitu vähentää kustannuksia toisaalta, mistä ihmisiä voidaan siirtää. Eli tässä hankkeen lisäkustannukset ovat vähän alhaisemmat kuin mitä alun perin on ajateltu. Ja sitten CVistä. Sanoisin, että tämä on riippuvaista siitäkin, että jäsenet lähettävät näitä CVitä. Ihan mielellämme voimme toki vielä tarkastella tilannetta ja päivittää CVitä niin, että voimme olla varmoja siitä, että sivulla tosiaan nähdään nykytilanne. Ja sitten hiilidioksidihyvitys tai kompensointi, mitä tässä katetaan. Kollegannehan jo aivan oikein sanoin, että kyse on jäsenten matkoista, mutta myös avustajien ja vierailijoiden. Nyt siis täysin ikään kuin voidaan kompensoida näiden matkojen hiilidioksidivaikutukset. Sydämestä kiitokset siitä, mitä sanoitte vaikutusten arvioinnista. Teemme hyvää työtä erittäin pienellä henkilöstömäärällä. Ja koko kauden aikana, siis kun katsotaan komission vaikutusten arvioinnin laatua, ja koska totta kai komissiollekin on selkeä viesti se, että komissio ymmärtää, että tänne ei voi ihan mitä tahansa lähettää, vaan meillä vielä tarkastetaan, onko tämä kunnolla tehty. Valiokunta saa tietoa ja sitten muutama valiokunta on sanonut, että tätä ei ole kunnolla tehty, tämä lähetetään komission takaisin. Tämä on tällainen tärkeä tehtävä, valvontatehtävä joka toteutuu ihan hyvin, on tärkeää, että huolehdimme myös omasta kapasiteetistamme, jotta voimme katsoa, onko komission työ tässä perusteellisesti tehtyä hyvälaatuista. Me olemme myöskin ajatelleet jälkikäteisarviointia. Ne ovat yhä tärkeämpiä, koska monilla aloillahan on lainsäädäntöä, jota nyt sopeutetaan ja on ratkaisevan tärkeää huolehtia siitä, että jäsenet saavat tietoa siitä, mikä oikeastaan ei toiminut, mitkä olivat esteitä, missä olivat ongelmat täytäntöönpanossa jäsenvaltion tasolla. Useinhan ongelmat eivät välttämättä ole kansallisella tasolla silloin, vaan aluepaikallistasolla. Eli järjestelmällinen palautemekanismi ennen kuin lainsäädäntöä muutetaan, jotta voimme oppia menneisyyden virheistä – se on tärkeä työn osa, kun emme ole enää siinä tilanteessa, että aina vain laaditaan uutta lainsäädäntöä, vaan yhä enemmän joudumme oikaisemaan, korjailemaan menneisyyden virheitä. Edustaja De Jong, puhuitte kampanjasta, joka meillä oli Eurooppa-vaalien alla, täydellinen arviointi toteutetaan, se saadaan tämän vuoden loppuun mennessä – me olemme keränneet jo vähän tietoa erityisesti, mitä tuli tuohon huippuehdokasasetteluun. Parlamenttihan tuki kovasti tätä ajatusta. Meillä on lukuja jäsenvaltioista siitä, miten monet kansalaiset sanoivat, että tämän huippuehdokkaan takia osallistuttiin eri jäsenvaltioissa siis. Yksi prosentti yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ehkä tilastollisesti merkittävä, koska tällaisella huippuehdokkaalla ei ollut oikein roolia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toisaalta 12 prosenttia Saksassa, Itävallassa ja Luxemburgissa. Osittain ainakin Saksassa tämä johti siihen, että äänestysprosentti oli paljon korkeampi. Meillä on siis sellainen käsitys, että tämä huippuehdokkuus sellaisissa maissa, jossa siihen on kiinnitetty tiedotusvälineissä, myös sähköisissä paljon huomiota, se on ollut hyvä hanke. Mutta niissä maissa, joissa tätä konseptia ei niin ole otettu vastaan, vaikutusta ei ole oikein ollut. Se on ihan selvää. Mutta tiedämme yksityiskohtaisemmin tämän vuoden loppuun mennessä siitä, miten tämä miten tätä kampanjaa voidaan arvioida. Ja sitten lisää avoimuuden puolesta puhuitte jälleen kerran näiden sivutoimien osalta ne yleisen kulukorvauksen osalta myös. Nämä ovat päätöksiä, jotka ovat lopulta puhemiehistön käsissä. Mutta avoimuudessa kaiken kaikkiaan on kyllä mielestäni jo edistytty. Säännönmukaisia pistokokeita tehdään jo ajatellen annettujen tietojen luotettavuutta. Nyt on pyritty siihen, että vastataan niihin kysymyksiin, joita komis- äh, anteeksi, täysistunto esitti. Siellä sanottiin, että tämä pitää hoitaa ilman lisähallinnollista taakkaa. On selkeästi sanottava, että tällaisen tehtävän toteuttaminen yleisen kulukorvauksen osalta – selkeä tilinpito ilman lisähallinnollista taakkaa, niin tämä ei ole kyllä mahdollista. Olemme esittäneet, että jos ne pitäisi tarkastaa samoin kuin kaikki muut menot, tarvittaisiin 40 tai 70 lisätyöntekijää kyseiselle pääosastolle – 3-5 miljoonaa olisi summa, josta puhutaan, jos on kyse jostain muusta nyt vaikka pistokokeista, niin se olisi silloin ihan toisenlainen järjestelmä ja sen kustannukset pitäisi laskelmoida toisin. Ilmiantajista vastauksessa sanottiin, että tällainen ehdotus puhemiehistössä tehdään. Mikään ei tietenkään estä sitä, että vastuussa olevan varapuhemiehen kanssa käytäisiin esimerkiksi keskustelua, jotta voitaisiin ottaa huomioon budjetin valvonnan erityiskiinnostuksen kohteet tässä prosessissa. Ystä Gerbrandi, ensin sydämelliset kiitokset ystävällisistä sanoista, myös liittyen tähän päästöjen kompensointiin. Yksityiskohtaisesti vielä esititte päätöksentekoprosessin yleisen kulukorvauksen osalta budjetin valvontavalion alkuperäinen ehdotus tuli muutetuksi täysistunnossa. Näin tarkasteltiin toista kysymystä kuin sitä, mitä budjetin valvontavaliokunta alun perin esitti. Ja täysistunnon versiossa tultiin siihen johtopäätökseen, että tästä syntyy merkittävää lisähallinnollista takkaa. jos kaikki nämä tiedot halutaan tarkastaa säännönmukaisesti. Jos pistokokeista on kyse, niin tilanne on tietysti toisin. Edustaja Javor. Hiilidioksidikompensoinnista kysyitte, onko se 100 prosentista. On, 100 prosentista. 100-prosenttinen kompensointi mm, matkakustannusten osalta ei ainoastaan jäsenten, vaan myös avustajien ja vierailijoiden. Kysytte, minkälaisista budjettisummista on kyse. Siinä on oma budjettikohtansa. Alun perin hyvin korkea. Kuitenkin hyvitysten hinta on laskenut dramaattisesti – 60 000 euroa tällä hetkellä. Ja puhemiesten päätöksen kautta tähän budjettikohtaan on tullut yläraja 250 000 euroa. Eli meillä on vielä pelivaraa 60 000 250 000 euron kompensoinnin osalta omana budjettikohtana siis, kun ajatellaan jäsenten avustajien ja vierailijoiden matkoja. Yleinen kulukorvaus ja ilmiantajat tähän viittasinkin jo. Ja sitten vihreät hankinnat parlamentin hallinnossa toteutetaan jo tätä hanketta. Edustaja Liberatski. Ehkä kvestorina myös käytti vielä puheenvuoron liittyen käteismaksuihin ja käytännön ongelmiin tässä yhteydessä. Näette, että puhemiehistössä on vielä varmasti hyvin värikästä keskustelua luvassa. Pääsihteerin ehdotus on tehty, se oli minun vastuuni tällä alalla. Viittasin vielä siihen, miksi tarvitaan eri rajat paikallisten avustajien osalta. 43 avustajaa. Tällainen oli viime kaudella, jos haluamme tämän välttää. Näin on tehtävä. Mutta sitten se ei esittänyt täsmällistä kysymystä. Sahovski viittasi vielä asiakirjoihin, alkuperäisiin ja kopioihin. Tällä hetkellä jälkitarkastuksia varten joudumme vaatimaan edelleen tällaista alkuperäistä paperia jälkitarkastusta varten, sellaista voidaan vaatia. Tämä konserttitapaus, jonka hän mainitsi, ei ole minulle tuttu. Mutta tietenkin aina, jos on suurempi tapahtuma, joka halutaan järjestää parlamentissa, niin tarvitaan tietenkin lupa, yleensä kvestoreiden kautta, tällaisen tilaisuuden järjestämiseen. Joskus on kyse turvallisuuskysymyksistäkin, Eli riittävän nopeasti on annettava tätä lupaa ennen kuin lähdetään mitään ennalta maksamaan on tärkeää. Edustaja Valli. Käteismaksut tulivat jälleen esiin. Ehdotus, ehdotus on tehty, mutta tekin näette varmasti, että tässä on hyvin vaihtelevia kantoja. Ja ravintolakysymys. Me olemme ponnistelleet, jotta voisimme tarjota enemmän vaihtoehtoja, enemmän myös tuoretta tavaraa, mutta hinnat vähän vaihtelevat eri tarjojen välillä. Voimme mielellämme tästä esittää vielä lisätietoa siltä osin, kun se on meille mahdollista. Puheenjohtaja Gressle yksityiskohtaiset kysymykset sairausvakuutuksesta ja eläkkeestä, joudun varmasti vastaamaan kirjallisesti. Edustaja Staas viittasi vielä tuohon eläkekysymykseen ja kymmeneen vuoteen. Todella yksittäisissä tapauksissa tällaisia ongelmia saattaa tulla vastaan. Joissain tapauksissa muuten myös jäsenten osalta. Tässä komissio on vastuussa. Mutta ihan mielellämme voisimme tarkastella, olisiko pragmaattinen ratkaisu tässä mahdollinen. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon tästä keskustelukierroksesta. Tämä liittyy vastuuvapauteen 2013. Haluatko esittelijä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia aivan lyhyesti. Hyvä puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri. Aivan niin siksi kaksi asiaa, josta olen tyytyväinen. Ei ainoastaan suhteessa tähän keskusteluun, vaan myös vastauksiin. Ensinnäkin tämä hiilidioksidikompensaatio. Euroopan parlamentin COP21 esittelijänä tämähän mietintö eilen täysistunnossa suurella enemmistöllä hyväksyttiin. Olen oikein tyytyväinen siitä, että meidän on todellakin tämän teidän aloitteenne kautta näytettävä esimerkkejä tästä kompensaatiosta. Ja koskee siitä, mitä Piper äsken sanoi, mistä on oikeastaan kysymys. Benedekia Vorbeons Barstas, eikä vain, että otamme, pääsemme eroon kokonaan Euroopan parlamentin autoista ja korvaamme ne pyörillä. Tämä olisi todellinen fyysinen kompensaatio, mutta enpä tiedä sitten, niin, sinähän teet niin. No, vitsi vitsinä. Kiitoksia siis tästä kompensoinnista joka tapauksessa ja tästä ehdotuksesta. Sitten toinen asia, mistä olen tyytyväinen, tämä on tämä yhden luukun järjestelmä. Se on oikein hyödyllinen monille parlamentin jäsenille ja avustajille. On todella hyvä, että meillä on täällä yksi luukku, josta eri palvelut saadaan. Muuten saattaa olla, että hukkuisimme tuonne parlamentin hallinnon labyrintteihin. Sitten haluaisin rohkaista vielä teitä jatkamme siis taistelua. Tämä koskee näitä ryhmien käteismaksuja. Näemme kyllä, että kaikki eivät ole tällä samoilla linjoilla. Joskus Keskustelussa näkyy hyvin erilaiset poliittiset kannat. Olen sitä mieltä kuin tekin. Todella tässä on toimittava valppaasti ja avoimesti. 16 miljoonaa euroa on kuitenkin suuri summa, niin kuin raportissa mainitaan. Sitten toinen asia, joka liittyy näihin rohkaisuihin. Tämä koskee paikallisten avustajien rekrytointia ja valvontaa. Puhuitte Puolasta ja Romaniasta. Omassa mietinnössäni sanoin, että suurin yllätys tuli edustajan kohdalta, joka ei käsittääkseni enää ole edustajana. Hänellä oli 43 avustajaa. Hän ei ollut puolalainen eikä romanialainen. Sen sijaan hän oli poker siis mestari, pokerimestari maailmanlaajuisesti. Siis pokerin maailmanmestari. Sitten vielä valvontaa tästä ruokalasta. Tässä on kyllä valtavasti työtä tehtävänä. Ja vielä viimeinen asia, joka liittyy valvontaan. Nämä poikkeukselliset menettelyt, puhuin täällä näistä prosenttimääristä. Täällä on todellakin liikaa menettelyjä, jotka, joihin ei sovelleta tavanomaisia julkisten hankintojen menettelyjä. Kiitoksia vastauksesta. Kiitoksia. Nyt saamme tämän äh, esityslistan äh, kohdan käsitellyksi. Tapaamme sitten taas tammikuussa. Nyt sitten Euroopan investointipankki äh, asia. Äh, heidän vuosikertomuksensa vuodelta 2014. Tässä on tietenkin myös toimivaltuuksia erilaisia, joka, joka toinen vuosi tämä vuosikertomus tulee, niin ei sen kannata täysimittaisesti aina käsitellä. Teillä on siellä työjako selvästikin. Anteeksi, olemme tässä vartin myöhässä, mutta, mutta joskus ei vaan kollegojen puheintoa kykene hillitsemään. Teilläkin äh, tietenkin äh, tiukka aikataulu, mutta äh, nyt voidaan lähteä tästä liike. Herra Hoijer, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Iloja, kun saa, saan taas olla täällä ja selostaa teille, mitä investointipankki ja investointirahasto ovat tehneet. Yritän, jatkamme Euroopan talouden tukemista tässä 2014 vuosikertomus osoittaa senkin taas selvästi ja on, eh, kannattaa eh, heti kiittää eh, esittelijä Pirinskiä erinomaisesta työstään taloustilanne, jota heikkenevät investoinnit, heikkenevät investoinnit ja, ja säästötoimet jatkuvat, jatkuvasti ovat muodostuneet tällaisiksi rahoituksen pullonkauliksi. Me tuemme työllisyyttä kestävällä, kestävällä tavalla, koska haluamme tuoda aitoa hyötyä kansalaisille ja kansalaisten etujanhan tässä ollaan ajamassa. Toisin kuin kaupalliset pankit, meidän pankkimme ei pyri voiton tavoittele voittoa, vaan taloudellisesti vankkoja tuloksia. Rahoituksemme 2014 toi konkreettisia hyötyä kansalaisille ja yhteisölle, mutta kuten sanottu, kun vaikka sanon, että, että emme halua tavoitella voittoa, ei se tarkoita sitä, että me että voisi myöskään tuhlata rahaa, kaikki rahoittamamme on yhteisrahoituksella sitten pääomamarkkinoiden kautta seksi, että investoijien sijoittajien kiinnostus on avainasemassa silloin, kun kun kuitenkaan, kuitenkin puhutaan 70-80 miljardin poteista vuosittain. Näin olemme pystyneet 3,9 miljoonaa työpaikkaa, yli 20 000 elinkeinoelämän edusta, yri, yritystä on, on, on saanut meiltä tukea tällaiselle 4,4 miljoonaa uutta digitaalista yhteyttä on taattu sitten nopeilla valokuituliittymillä. Tässä olemme pyrkineet myöskin ilmastoa edistämisessä tämän ilmastonmuutosta hillitsemään toimin, jotka vastaavat kahden miljoonan auton poistamista liikenteestä. Voisin jatkaa lop, lop, loppumattomiin muiden sektoreiden lukujen luottelemisen. No, meillä on 500 000 nuorisotyöpaikan synnyttäminen on onnistunut 30 miljoonan euron sijoituksilla, joka tavoitekin olikin. Me olemme myöskin saaneet työpaikkoja luoduksi myöskin nuorille rahoittamalla eh, PK-yrityksiä erityisesti, koska siellä eh, on, on kohtuuttomasti, suhteettoman paljon enemmän nuoria työssä kuin muissa isoissa yrityksissä. Eh, PK-yritykset ja, ja keskisuuret yritykset ovat niitä, joissa nuori, nuorilla löytyy työtä, sieltä on oppisopimusjärjestelyjä, niin sitä, sitä kautta tulee sitten myöskin työkokemusta, joka aina on niin tärkeä, sieltä löytyy niitä. 35,5 <clears throat> miljardia euroa on tähän suunnaton PK-sektorin tukeminen oli EIP-ryhmän tärkein panostus, EKP-ryhmän, EIP-ryhmän tärkein. Olemme tärkein kohderyhmä, juuri nimenomaan PK-sektori. Sektorilla. E, niin ikään strategiset infrastruktuurihankkeet, johon käytettiin 20,6 miljardia ilma, ilmasto hankkeet 19 ja muut tiedot ja taidot 14,7 miljardia. Kaiken kaikkiaan meillä oli 80,3 miljardia kokonaisavustusmäärämme viitisen miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muistan, että, että, että teidän tuolla me saimme pääoma vahvistusta 10 miljardin edestä. Luvallaan me, meiltä penättiin lupaus, että saisimme sitten vielä innost, taloutta elvytetyksi sitten 180 miljardilla yhtä tässä vastineeksi Eh, tämä hanke, meillä annettiin aikaa vuoden loppuun, tämän vuoden loppuun, mutta se tavoite saavutettiin jo maaliskuussa, eli se loppuaika on sitten tavallaan eletty ylijäämällä siinä ajan sillä eh, näin ajatellen eh, tämähän on erinomaisen hyvä asia myös Junckerin suunnitelman toteuttamiseksi. Muutama sana lopuksi Kreikasta. Äh, äh, kolmas pelastuspaketti äh, hyväksyttyään sitten edellytti sitä myöskin investointipankilta uutta ohjelmaa. Me olemme näin toteuttaneet sitten tätä työstäneet kumppanimme Euroopan komission kanssa. Tämä on kaksitasainen ensinnäkin saa tuoda e-, elvytys, elvytysrahaa talouteen ja sitten luoda toisaalta sitten pitkän aikavälin investointihankkeita lyhyellä aikavälillä meiltä on väkeä tuolla kentällä auttamassa näiden hankkeiden toteuttamisessa pitkällä aikavälillä pyrimme sitten kehittämään lainanantoa yksityiselle sektorille nimenomaan keskisuurille ja pienille yrityksille me, me olemme myöskin kriisin ulospääsemisen jälkeen sitten valmiit auttamaan Kreikkaa. Emme kuitenkaan keskitä toimenpiteitämme yksittäisiin maihin, eikä meillä mitään maakohtaisia kiintiöitä ole ollut, eikä tule olemaankaan. Meidän liiketoimintamallimme jatkossa on aina perustunut tasa-arvoiseen salku, salkunjakoon tai salkussa Eurooppaa tasapuolisesti Muutama sana vielä pakolaiskriisi tähän loppuun tämä ei, ei merkitse, vaikka meillä tähtävämme on siis työpaikkoja vaurautta luoda Eurooppaan, niin tästä yllä emme voi sulkea silmiämme näiltä kriisiltä. Tässä Euroopan unionin lähinaapurissa on, eletään kriittisiä aikoja me tietenkin äh, äh, tuemme sellaista EU-politiikkaa, jotka välittömästi voi olla, jolla välittömästi voidaan vaikuttaa äh, muuttoliikkeeseen ja pakolaiskriisiin. Tällä hetkellä laadimme konkreettisia ehdotuksia siitä, miten pankki voisi tähän reagoida, ja se on valmiina johtokunnalle esitettäväksi. Tuota pikaa täytyy katsoa, että, että meillä on, reagoimme neljällä tasolla. Ensinnäkin yhden ensi, ensi, ensi kosketuksen maat, Äh, aivan liikaa aikaa on tärvätty äh, peukaloiden pyörittämiseen eikä mitään toimenpiteitä ole tehty näiden maiden auttamiseksi. Toisen, toinen taso on sitten tilanne kauttakulkumaissa, erityisesti Länsi-Balkanin maissa, eh, jossa, äh, jossa tilanne on dramaattinen ja, ja kärjistynyt sietämättömäksi. Meiltä on pyydetty apua kolmannen tasolla ovat sitten kohdemaat, jonne nämä maahanmuuttajat hakeutuvat ja jäävät siellä EUn pitää toimia, myöskin pankin tietenkin pitää toimia siellä. Ja neljännekseen, jossain vaiheessa meiltä kysytään, että eikö tässä vain nyt hoideta oireita, eikä, eikä, eikä itse taurin aiheuta, aiheuttaja, eli sitten täytyy lähteä sitten uusin uusin silmin, uusin ajatuksin rajojen ulkopuolelle Euroopan unionin ulkopolitiikan myötä. Ja siinä varmaan keskuspankkia ja investointipankkia pyydetään auttamaan sama meidän rahastamme. Mitä sitten tulee äh, tällä jaksolla käytyihin äh, kansainvälisen konferenssiin, Addis Abeban kehityskonferenssi oli yksi merkittävimmistä äh, virstanpylväistä ja siinä sen, sitä seurasi kolme, kolme viikkoa sitten pidetty vuosisadan tavoitteen kestävien kehitystavoitteiden konferenssi muutama viikko sitten. Se, se huipentui sitten Limassa, oli Maailmanpankin ja IMFn kokouksia. Siinä ilmasto, siellä ilmasto oli ykkösasia. EU-pankki tulee olemaan tässä etu, eturintamassa ilmastotavoitteiden toteuttamisen, täyttämisen, täyttämisen helpottamisessa näin ollen äh, meidän työstämme suurin osa, suuri osa sitten painottuu tämän ilmastotavoitteiden vähimmäistavoitteiden saavuttamiseen Euroopan unionissa. Ja me 2020 äh, rahoitusosuus nousee 35 prosenttiin. E- e- me olemme paitsi äh, vahvin ja dynaamisin näistä eri instituutioista ja mitä ilmastonmuutoksen torjumiseen tulee. Kaiken kaikkiaan tässä taustalla on poliittista painoa, painostusta niinkään sananen Ukrainasta. Euroopan neuvosto on pyytänyt meitä tehostamaan, jopa kaksinkertaistamaan toimimme Ukrainassa, Ukrainassa 2016 verrattuna 2014 vuoteen. Olemme oikealla tiellä, voin vakuuttaa. Hiljakkoin saimme Ukrainasta pyynnön seurata kaasutoimitustilannetta tulevana talvena. Ja jos katsotaan, tarkastellaan Ukrainan kaasuvarastoja tällä haavaa, niin vilu siellä tulee varmasti puseroon tammikuussa viimeistään mehän me tietenkään äh, lakiemme mukaisesti ole, äh, tai perussääntömme mukaan ole oikeutettuja näitä rahastamaan, mutta tulemme sen, sen sijaan tukemaan, siis suoraan kaasutoimituksia tulemme tukemaan erilaisia muita, muita hankkeita, esimerkiksi, esimerkiksi maailman, Maailmanpankin hankkeita takaamaan 300 äh, miljoonalla keskimäärin, joka sitten mahdollistaa Maailmanpankin toimet tämän tammikuisten viluveristysten ehkäisemiseksi. Ja sitten viimeiseksi ja kaunis lopuksi, kaikkihan puhuvat Junckerin suunnitelmasta, mutta se näyttää hyvin etenevän ainakin nyt sitten eilis, e-, eilisiltainen päätöksen tästä apulaispääjohtajasta edistää asiaa tässä investointikomitea, joka on tämä harhaanjohtana nimi, ei se mistä investoinnista päätä, vaan se päättää näistä investointitakuista ja mitä pankki rahoittaa sitten. Ja sitten olennaista on myöskin se, että vuoden loppuun mennessä tällä kaudella on jo käytetty 46-50 miljardia Juncker-suunnitelman alaisiin suunnitelmiin Eh, tässä eh, nyt kun vaikka nämä taustavoimat eivät olekaan vielä täysipainoisesti toiminnassa, olemme kuitenkin saaneet jo tehdyksi aikaan niin paljon, että kokonaisinvestointien eh, määrä hipoo 50 miljardia. Eli tämä osoittaa sitä, että, että Junckerin suunnitelma alkaa pikkuhiljaa kantaa hedelmää. Äh, lopettelen tähän, että aikaa jää vähän kysymyksellekin. Kiitos. Dank auch für dir. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä. Tämä oli vaikuttavaa. Hienoa, että pankki tekee sitä, mitä oletamme. Esittelijä Pirinski, Ajala Sender myös. Meillä on vähän aika painetta, kun johtajan pitää poistua täältä. Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen Piriskin puolesta. Hänellä oli aikatauluongelma, mitä hän ei voinut tuo ratkaista, joten hän jätti minulle muutamia kysymyksiä ja huomioita. Käyn ne tässä pian läpi. Esitän ne Hoijerille. Toivotan hänet tässä tervetulleeksi myöskin. Sitten minulla on täällä kirjallisia kysymyksiä, jotka voisin myös välittää teille Piirinskin mietinnön laatimiseksi. Ne kuuluvat tuohon viime vuotisenkin asiakirjan Junckerin suunnitelmasta. Haluaisin esittää teille kysymyksen pankkiirin Ne e kolmas elokuuta ensimmäistä kertaa esitettiin, että Junckerin suunnitelma toteutuu. Standard Poor's laitos heti välittömästi varoitti sitä, että suunnitelma mahdollisesti ei olisi riittävän vakaa. Haluaisin kysyä teidän kantanne, miksi näin tehtiin. Oliko tällaisella varoituksella perusteita vai oliko, voidaanko siihen suhtautua kevyemmin? Sitten Piirinskin kysymyksistä vielä pankin viestintästrategiaa. Ja jos ajatellaan tätä Junckerin suunnitelmaa näiden välillä tiettyä sekannusta, suurin osa pankin ohjelmista toimii erittäin hyvin. Haluaisin tietää, millä tavalla tätä aiotte kehitellä sitten monimuotoistamisesta. Espanjalaisena olen havainnut, että pankki on tehnyt enimmäkseen sopimuksia maani kanssa. Pirinski tulee Bulgariasta ja hän on huolissaan, koska hän sanoi, että viisi suurta maata on tehnyt eniten sopimuksia. Mitä tapahtuu muiden maiden osalta? Miten ne äh, voisivat äh, oppia tekemään näitä sopimuksia teidän kanssanne? Seuraavaksi äh, Pirinski tuo esiin Sostani-tapauksen, jossa on petosepäilyjä Olafin ilmaisemien pank- pankki oli jo maksanut osan lainasta, vaikka Olaf jo tutki tätä asiaa. Tähän liittyy myös herra Valin ja Mestren yhteyksien selvittäminen. Junckerin suunnitelmasta puhutaan pakolaisista ja kultaista säännöstä, eli siitä, että olisi tarkasteltava uudelleen vajesääntöä tämän tyyppisissä hankkeissa, jotka liittyvät kasvuun ja työpaikkojen luontiin kriisin yhteydessä tai pakolaisten osalta on tarve antaa tukea maksimiselle määrälle ihmisiä ja työjako on vielä keskustelun alla. Haluaisin kysyä, onko teidän mielestänne hyvä suunta? Voit voitaisiinko joskus tehdä poikkeussäännöstä, kun kyseessä on kiireinen tilanne? Laitoin itseni puhujalistalle myös. Minulla olisi viisi kysymystä. Ensinnäkin, onkin vaikka 2,9 miljardia. Mitkä olivat pääsyitä? Ja sitten lainat ohjelmaille Great Kreikka, Irlanti, Kypros, Portugali, jos jätän Espanjan pois, niin vuoden 2012 jälkeen vakaasti 0,5 prosenttia, kun haluamme näitä maita tukea eniten, niin miksi tämä on vain 5 prosenttia jatkuvasti? Vuonna 2014 mikään ei muuttunut ja sitten toinen kysymykseni, siis tuo sitten kolmas. 13 lainaa Syyriassa – mitä nämä tarkoittavat. Ja sitten lisäkysymys liittyy toimintakertomuksen kohtiin 80,3 ei vaan 87,3. Voisinko saada tuohon vielä selityksen? Kiitos. Seuraavana kollega Piipper. Musiikan hoider, Niin herra Hoijer, tarvitsette ehkä hetken aikaa miettiä, että olisi vähän puheenjohtajan kysymyksiä. Vai selvistäkö tuosta? Voinko aloittaa? No, yksi huomio ajalla senderille. vielä huonoja lainoja kai ei ole, kun ajatellaan pakolaisia. Tulevien sukupolvien pitää jaksaa maksaa lainat takaisin, joten kehottaisin kyllä – investointipankkia suhtautumaan kaikkiin samoin. Sitten suurkiitokset ja kehut. Kaikki nämä esitetyt toimet ja suunnitelmat 2014. En toistele tätä. Puhun edustaja Heisin puolesta, hänen voi EPPn nimissä puhua täällä tänään. Hän kuitenkin kirjasi minulle muisti myös kriittisen seikan. Se liittyy lisäarvoon, teidän toimienne lisäarvoon te puhuitte, herra Hoyer, melko innokkaasti näistä ilmastonsuojelutoimista, 35 prosenttia. Mihin konkreettisesti päästään näiden toimien osalta? Vähennetäänkö hiilidioksidipäästöjä? Onko tämä suhteessa siihen, mitä ehkä voitaisiin voida mitä ehkä voitaisiin saada aikaiseksi muuten sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti. Onko teillä tätä strategista ajattelua Kyllä ilmastonsuojelutoimet sinänsä kuulostavat hyvältä, mutta mitä konkreettisesti saadaan aikaiseksi? Miten leikat, leikataan hiilidioksidipäästöjä, kun investointipaikki investoi tällä tavalla? Teollisuusvaliokunnassa ehkä ainoastaan kehutaan, mutta nyt ollaan budjetinvalvontavaliokunnassa. Täällä nyt esirahaston täytäntöönpanosta – jäsenvaltioista valitellaan yhä enemmän siitä, että investointipankki puuttuu sellaisiin asioihin, jotka toimisivat, toteutuisivat muutenkin, vain siksi, että luottoluokitus olisi korkealla tasolla edelleen. Nämä eivät ole mitään yksittäistapauksia, vaan todella vaikuttaa siltä, että tämä on tällainen erityisesti muiden pankkien ja vakuutusyhtiöiden peruskommentti hankkeiden osalta. Kiitos. Kollega Valli on seuraava puhuja. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää EIPn johtajaa siitä, että hän on täällä vastaamassa meille kysymyksiin. Toivon, että hän antaa meille myös eh, kommentteja koskien EIPn vastuunvapaudesta ja, ja kommentoisi parlamentin vast- kysymyksiin koskien erityisesti tätä Mestrin tapasta ja Kastoria kohdassa 43 IP oli rahoittanut tätä Mestren yhteyttä sen jälkeen, kun Italia oli havainnut, että urakoitsijoon urakoitsija liittyy petos epäily kun tähän liittyy korruptiota ja petoksia, ei tulisi myöntää mitään rahoitusta. Pitäisi soveltaa nolla toleranssia tämän tyyppisiin korruptio- ja petosskandaaleja. Sitten Castor-hankkeesta, onko teille vastauksia siihen? Sitten on vielä epäilyksiä, jotka liittyvät uusiin infrastruktuureihin, joita rakennetaan Junckerin suunnitelman avulla – Tehdäänkö urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa mafian vastaisia tarkastuksia? Usein käy niin, että isoissa hankkeissa alihankkijoilla on, on linkkejä mafiaan. Emme voi tällaista sallia. Ymmärrän, että kyseessä ovat yksityiset yritykset, mutta näitä urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita koskevat tiedot pitäisi julkistaa niin, että päästään eroon tästä järjestäytyneen rikollisuuden viitsauksesta. Sitten moottoriteistä. Minkä tyyppisillä kriteereillä tehdään taloudellisia vaikutusarvioita? Useinhan arvioidaan esimerkiksi prosenttia määriä, jotka ovat liian optimistisia. Mitä sitten tapahtuu, kun riittävästi ei tulekaan investoinneille katteetta ja voittoa? Tässähän ei ole myöskään kysymys uudistuvista energialähteistä vai vaan fossiililähteistä. Meidän olisi panostettava uudistuviin energialähteisiin. Liikin Kappel, bitte. Kollega Kappel. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. tämä herra Hoyer, tämä teidän vuosikertomuksenne vuodelta 2014 on erittäin mielenkiintoinen tämä 300 miljardin potti on mielenkiintoinen ja on siitä kaiken kaikkiaan hyvä, että, että tulette investoineen 80 miljardia Euroopan tulevaisuuteen. Neljännes siitä menee ilmaston hankkeisiin. Se varmaan riitä vai oletteko te, onko teillä ollut puhetta sitten näiden näiden ilmastoprojekteiden yhdistämisestä tällaisiin kestäviin, kestävän kehityksen hankkeisiin, ja sen, sen tällaisia sitovia, hankkeja, sitovia hankkeita etenee, jotka sitten esimerkiksi pääsevät sinne maat, jotka ovat ottavat ne toteuttaakseen, voivat sitten luottaa, että ne myöskin toteuttaa ajateltaan, että vaikkapa Pariisinkin kokousta ja sieltä mahdollisesti tehtäviä päätöksiä. Nyt meillä on paljon hankkeita ilmassa, jossa ei mahdotus ole vieläkään varmaan. Sitten todette, että, että olette tuoneet uusia työpaikkoja tässä innovaatiorahoituksen kautta. Se on, se on erittäin tärkeä hanke meillä 24 äh, 4 miljardia on, on tällaisiin hankkeisiin osoitettu, äh, mikä äh, se luku mahtaisi olla tämän, tänä vuonna, jos ajatellaan näitä, näitä laajakaista yhteyksiä, joita, joihin äskenkin viittasin. Tässä on aika, aika kiireellinen tarve. Olen tyytyväinen siitä, että että, että eilen, eilen valittiin maamieheni äh, tuohon äh, teidän äh, virastonne tai osastonne johtoon, joka näitä projekteja, projekteja seuraa. 50, 50 miljardin potti, joka on, olla, jota ollaan myöntämässä ilman kuitenkaan mitään selkeää valvontaa. Entä sitten nämä korkean riskin hankkeet? Voitte siitä jotakin todeta? En tiedä, minkälaisista hankkeista on kysymys. Voitteko sitä selventää? Puhu. Entäs sitten vielä äh, nämä uudet hankkeet, mikä uusia hankkeita ja mitä uusia tuotteita, rahoitustuotteita teillä on luvassa? Karkas taas kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Teillä on varmasti mahdoton tehtävä lyhyesti vastata kaikki näihin kysymyksiin. Minulla oli kuusi kysymystä. Ehkä voin esittää muutaman kirjallisesti, koska muuten tuskin pystytte kunnolla vastaamaan näihin kaikkiin. Esirahastosta oli kysymyksiä, mutta vastaatte niihin kohta, samoin kuin hallintoneuvoston ja johtajan välinen yhteistyö ja yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja sitten valitusmenetelmistä. Esitän nämä kysymykset kirjallisesti. Nyt keskittyisin siihen, mikä rooli Euroopan investointipankilla voisi olla veronkierron vastaisessa taistelussa ja veropetosten vastaisessa taistelussa? Me olemme aikaisemmin päätöslausemissa kysyneet sitä, Eikö voitaisi ajatella jonkinlaista parempaa rakennetta, jonka mukaan te näkisitte, että jos tietyt tahot, jotka saavat teiltä tukea, syyllistyvät veropetoksien verokiertoon, niin he eivät voi saada tulevaisuudessa sopimuksia. Toimitteko näiden ehdotusten mukaan ja miten on mahdollista, että lainat tai lainojen osat annetaan sellaisille yrityksille, joita olla vaikka tutkii. Esimerkiksi Sloveniassa toimiva laitos, joka on Olafin tutkinnan alla, ja kuitenkin maksatte niille edelleen. Toinen suuri kysymysrypäs on ilmastovaikutus. Hieno, että mainitsitte 25 prosenttia, mutta toisaaltahan tässä vastakohtana on vielä jättiinvestoinnit klassisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Riittääkö tuo 25 prosenttia todella, jotta siirrymme kohti kestävämpää taloutta? Kiitos. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Sie brauchen jetzt Geduld und Durchhaltevermögen. <clears throat> Hyvät naiset herrat, tässä äh, tarvitaan äh, kärsivällisyyttä äh, joihinkin en osaa vastata tässä, mutta lähetän jatkossa sitten kirjallisen vastauksen niihin kysymyksiin, jotain nyt tästä hiasta voi tempaista. Puheenjohtaja, noin ylisummaan katson, että olemme siinä tilanteessa, että me konkreettisia hankkeita, konkreettinen henkilöstö sitä toteuttamassa myöskin. Niistä voidaan puhua. Punnitsemme nämä hankkeet ja niitä voimassa olevien kriteerien perusteella ja myöten. Ja nyt olen aika vaikuttunut näistä tuloksista. Sitten siinä tapauksessa sitten jatketaan ehm, seikka, joka erottaa meidät monesta muusta pankista, on se, että ne lopettavat, me lopettavat hommansa siinä vaiheessa sitten, kun projekti rahoitus on sovittu. Ehm, siinä sitten piste, nimet paperiin. Se on kallista, tämä jatkoseuranta, se vaan edellyttää rahaa, se edellyttää henkilöstöä, henkilökuntaa, mutta kyllä se on erittäin kannattavaa, koska aina on suden, sudenkuoppia, joihin sitten hankkeet voivat upota äh, hyvät hankkeet ovat joskus toden osoittautuneet äh, varsin heppoisiksi ja väärinkäytöksiä tulveksi. Me olemme Olafin kanssa erittäin tiivissä yhteistyössä Äh, esimerkiksi tuossa jonkin sel, selvity, selvityksen, äh, selvityksen mittaan äh, seuraamme sitten aina, mitä, mitä, mitä tapahtuu tietyissä maissa, esimerkiksi jos Olaf on mukana, niin siinä me olemme hyvin tiivistä sinne sitten mukaan. Meillä oli aika kriittinen tilanne taannoin, jossa Olaf ja me tekimme yhteistyötä äh, täysin avoimella tavalla näistä, ajatellen tätä, kans, tätä mainitsen kansalaisjärjestöjen rahoitusta. Esimerkiksi Olaf ei ole, ole päättänyt ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tässä tapauksessa. Tässä varmaankin saat, hanke on vielä tuomioistuin käsittelyssä jossa on tiettyjä äh, ristiriitaisuuksia näiden yritysten välillä. Äh, eri, kaiken kaikkiaan olemme erittäin tiivissä yhteistyössä Olafin kanssa. Äh, voitte siellä nämä perust, kaikki perustelut, perustuvat lukea web-sivuiltamme, mitä tulee sitten petoksiin, rahanpesuhankkeisiin. Siellä on nolla toleranssi voimassa jos tällainen hanke, jossa on jotain petollisuutta, niin se pitää <clears throat> katsotaan sitten, että miten se on. Tämä epäilyt ei ole vielä mikään, mitään tuomioon, pitää katsoa sitten, että se menee onko se todellakin ollut jotenkin virheellistä. Siinä on kysymys pankimainesta myöskin Sloveniassa, Italiassa, Kreikassa, missä hyvänsä. Kaikki, kaikkiaan, kaikkialla unionin, unionissa pitää olla investointipankilla puhdas selkeä maine, koska se on, heijastuu suoraan sitten koko EUn maineeseen ja, ja profiilin kuten sanottu, meillä on 60-90 äh, miljardin edestä vaikka esimerkiksi näitä, tätä, näitä äh, arvopaperikauppaa äh, obligaatioissa, deventureja. Siellä välttämättä se on aika isoa liiketoimintaa, eikä siinä näitä virheitä välttämättä heti huomaa vasta sitten pitkällä aikavälillä. Sitten pitää tietenkin olla sitten valmis ää, ää, reagoimaan. Sitten kaikki nämä liikennehankkeet esimerkiksi eh, heti ovat problemaattisia eh, heti, välttämättä heti, heti, heti, heti kun aloitin hommat tässä, huomasin, että, että Porton ja Lissabonin välillä oli, näytti olevan valtavasti moottoritiehankkeita vireillä. Ja se kiinnitti eh, huomiota, niin että siellä monen, monen otteeseen olin törmännyt aivan epärealistisiin liikennehankkeisiin. Eh, ja millään tavalla välttämättä edesauta sitä niin todellista infrastruktuurin kohentamista. Eh, näitä eh, hankkeita silloin eh, pyöritettiin vain sen takia, että, työllistämisvaikutuksessa esimerkiksi siinä sitten velkanutettiin valtiota myöskin, ollut hyvin riskautteita hankkeita, siinä mä haluan lähteä mukaan. Jos ajatellaan liikennevirtoja suunnata uudestaan, mm, niin se on tietysti eri asia. Siinä sitten usein rahoitetaan myöskin ja maksuin näitä kannattamattomia yhteyksiä. Kuten sanottu, mitään maakiintiöitä meillä ei ole. Me punnitsemme sitten hankkeet niiden laadun ja tarpeen mukaan. Se, että, että se, että olemme esimerkiksi henkilö, per capita perustein laskien kolme-neljä kertaa aktiivisempi Espanjassa kuin Saksassa esimerkiksi, mutta se nyt on ihan luonnoistakin. Per, per, per, per capita koht, henkilö, asukasta kohden meidän panostuksemme on suurin Kyproksessa, kun se on pieni, pieni maa tietysti. Samoin, että Malta esimerkiksi saattaa olla siellä ihan kär, kärkipäässä, jos pitää taas bruttokansantuotteeseen. Eli näitä sinällään ei voida verrata keskenään. Että mitään kiintiöitä ei ole mitään tähän kultaiseen sääntöihin tulee ja Maastrichtin kriteerien ylläpitäminen pitämiseen tulee. Siinä on nyt keskustelu velloa vilkana ajatella juuri tätä pakolliskriisiä. Tässä kysymys on sellainen, joka on jäsenmaiden päätettävä. Euro, Eurostatin tilastoista saa tietysti os, osviittaa siitä. Me voimme sanoa sanottavamme, mutta ei se paljon paina sitten loppupeleissä. se, on, se on taas poliittista päätöksentekoa lähinnä. Minä tietysti henkilö, henkilökohtaisesti kannatan sitä, että, että muut, muuttoliike, muuttoliikettä, tämä inhimillistä katastrofia pitää hoitaa ja rahoittaa. Siihen pitää myöskin rahoitus löytää tässä tulee, olen kuullut esimerkiksi näiden Maastrichtin kriteerien suhteuttamisesta tähän tilanteeseen paljonkin kritiikkiä. Illalla tapaan vielä ministereitäkin tämän asian tiimoilta. Ja sitten tuotteiden vaihto. Meillähän on Alexander tuota, tuotevalikoima aika laaja kattava Äh, jos, jos, joskus sitten joudutaan äh, siihenkin tilanteeseen, että lainan ottajakin joutuu miettimään, että minkälaista lainaa hän sitten ottaa, minkä verran hän on sitten itse valmis osallistumaan tähän rahoitukseen, tai onko ollenkaan, joskus se on erilaisia kombinaatioyhdistelmiä siinä tarjolla. Tarkoitus on tietenkin optimoida tämä lopputulos tämän asian tiimoilla on paljon, paljon väärinymmärryksiä. Myönnän, että me, meillä on tässä viestintä, viestintäongelma. Öö, kukaan ei meitä tunne toisin kuin jonkun maailmanpankin, mutta, mutta tämän Junckerin suunnitelman kautta yhtäkkiä tämä meidän pankkimme onkin kaikkien huulilla. Ja, ja nyt meille öö, öö, tupsahtelee asiakkaita, että eikä me olisi tahtonut saada tämmöisen EU-budjetin mukaista takuita näille hankkeille tähän lainaan, että eh, eh, eh, lähtevät sieltä sitten loppupeleissä sitten aivan normaalien lainaehtojen mukaan ovesta ulos, koska näiden kriteerien mukaan meidän pitää hyvin tarkasti toimia ja nimenomaan puntaroida juuri sitä kyseessä olevan hankki, hankkeen ö, hyöty. Se painaa itse asiassa enemmän kuin se riski. Kyllä me tietenkin näitä riskihankkeitakin Äh, rahoitamme, mutta jos ne kuitenkin sitten täyttävät nämä Junckerin projektin hankkeen suunnitelman kriteerit. Äh, sitten ajatellaan vaikka lääke, lääkkeiden tuotantoa, kehittämistä, se ovat erittäin kom, kom, komplisoituja ja moni, monimutkaisia, se maksaa kallista. Ja jätämmekö sitten nämä japanilaisille, korealaisille, amerikkalaisille vai äh, tuemmeko me tällaista tuota kehitystä? Äh, se on erittäin riskaabelia. Äh, äh, kestää kauan ja voi olla, että rahat valovat kankulan kaivoon, jos yhtäkkiä esimerkiksi todetaan vaaralliseksi tai hyödyttämiseksi Meillä ei ole sellaista eh, kulttuuria kuin, kuin, kuin Yhdys, Yhdys, Yhdysvalloissa. Eh, se, siellä joku eh, ihminen saa aina toisen mahdollisuuden. Me emme saa sitä. Meillä ei sitä suo, suora. Tämä riskialttiit hankkeet ovat, ovat sellaisia, jotka sitten pelottavat tietenkin meitäkin. Mutta Junckerin suunnitelman mukaiset hankkeet eivät välttämättä ole kovin riskialttiita, alttiita, ollaankin jos ne selvitetään hyvin meidän lainainsinöörimme ovat tietenkin tässä parempia näitä, näistä asioista kertomaan. On hyvä, että tässäkin valiokunnassa on tällaisia puolen päivän briefaus ja pikaseminaareja, joissa voitaisiin voida pohtia sitten näitä kriteerejä ja oppia sitten, että mitkä, äh, mitkä, äh, minkä tyyppinen rahoitus sitten tälle ja tälle hankkeelle sopii kaikkein parhaiten ja, se, ja sen jälkeen tehdä se, se äh, siihen sopiva päätös, lainapäätös. Minä en valitettavasti voi ottaa kresen teidän kysymykseen liittyviä summia. En, en muista, palan asiaan täytyy aina painottaa, että me emme edelleenkään halua maksimoida siis äh, voittoa, mutta silti tämä äh, viivan yllä oleva summa on ihan, ihan, ihan kohtuullinen. Tietysti meidän pitää äh, toimia tehokkaasti, mutta ajatellaan, että meillä on seitsemän 70-80 miljardia äh, ihan normaali projektirahoitusta ja sitten vielä 500 miljardia muuta rahoitusta ja meillä on vain pari, pari tuhatta äh, työntekijä siellä tätä, näitä tummissa pyörittämässä. Maailmanpankki on tietysti volyymikin on isompi, mutta on siellä väkeäkin monta kertaa enemmän, 8000. <clears throat> Eli että olemme aika me joudumme hyvin äh, niukoin resurssein toimimaan ja olemme toimineetkin ja mielestäni siinä on onnistuneet siinä, äh, että sitä meiltä tietenkin äh, vaaditaan EFSin suhteen ihan, ihan sama, jos ajatellaan näitä esirhankkeita, niin, niin jos on pieniä hankkeita, teho, tämmöisiä teho, tehokkaita hankkeita, niin ne ovat erittäin Ah, äh, äh, hyvin. Itse asiassa kuitenkin hankkeet ovat pieniä, mutta suhteellisesti ottaen niiden pyörittäminen vaatii taas sitten enemmän henkilöstöresursseja kuin, kuin ehkä tällaisten isompien. Euroopan unionin ulkopuolella öö, aletaan pikkuhiljaa törmätä vaikeuksiin. Siksi kaipaisinkin teidän tukoa, tukeanne mitä tulee näiden, tai näihin ulko, ulkomaisten, ulkomaisiin lainamandatteihin. Klima. Aina kun tulee erityisiä aiheita esiin, kun ilmasto esimerkiksi tai pakolaiset, niin silloin tulee ehdotuksia meille siitä, miten tämä kaikki voitaisiin rahoittaa, kun herra Tusk tai Juncker tai edustaja Mogherini tulee joltain maailman matkalta, niin siellä on tehty jotain matkoilla on jotain lupauksia, jotka päätyvät meidän pöydällemme. Ja me emme pysty kaikkea hoitamaan, jos enemmän kuin 7 miljardia tai 10 prosenttia varoistamme ole sellaisia, joita voidaan investoida EUn ulkopuolelle. Väärinkäsitys tässä syntyy sitä kautta, että teidän pitäisi huolehtia kasvusta ja työpaikasta Euroopan unionin sisällä. Mutta monissa tapauksissa juuri sitä työtä teemme sitä kautta, että autamme – myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ja siksi pyytäisin, että kun tarkastellaan uudestaan tätä ulkoista lainausta, toivoisin, että saadaan enemmän pelivaraa ilmastotavoitteisiin ja investointipolitiikkaan, ei ainoastaan täällä Euroopassa. Emme halua helpottaa ongelmia ainoastaan täällä, vaan puuttua esimerkiksi pakolaisten lähtömaissa ja siirtolaisten lähtömaissa perussyihin. Crowding out äh, aihe. aihe. Piiperi ei ole enää täällä salissa, mutta tämä minua huolestuttaa, koska minä olen aika tiukkana tässä. On voitava pankissa perustella aina – sitä, mitä markkinoille osallistuvat sanovat. Voidaanko ongelma ratkaista pankin, säästöpankin tai osuuskunnallisen pankin kautta, niin se olisi hoidettava niin. Ja sitten jos markkinoilla ei onnistuta, niin silloin meidän pitäisi lähteä mukaan. Esimerkiksi jos pitkäaikaista rahoitusta yksityisiltä ei löydetä tai pk-yritysten toiminnassa. Uusi pankkisääntely oli todella välttämätöntä välttämätön ja hyvä asia. Mutta jos se johtaa siihen, että kaupallisten pankkien pelivara joissain maissa, ei ainoastaan etelässä, vaan myös esimerkiksi Alankomaissa ja muissa pohjoisemmissa maissa, toiminta rajoittuu niin, että pk-yritysten on vaikea saada rahoitusta, niin silloin markkinat eivät toimi kunnolla ja silloin tällaisten virallisten pankkien pitäisi voida auttaa. Alun perin oli tarkoitus, että rakennetaan lentokenttiä ja rautateitä. Ei puhuttu välttämättä PK-yritysten tukemisesta. Tämä on kuitenkin tärkeä ala. On ajatellaan innovointia. ja tietoteknologiaa. Mutta en ajattele tässä ainoastaan laajakaista, vaan myös tietokeskuksia. Ajattelen <clears throat> tässä mitä uutta vauhtia saadaan unionin tuomioistuimen päätöksen jälkeen, mitä tapahtuu, kun ajatellaan tietoja, joita on luovutettu Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tässä on valtavasti työsarkaa ja sillä on vaikutuksia myös aluepolitiikkaan Euroopan unionissa. Jos halutaan estää se, että kaikki keskittyy ainoastaan tällaisten suurten akseleiden varaan, niin meidän pitää kyllä investoida tällaisiin tietokeskusten mahdollisuuksiin. Kyllähän tietenkin taajamissa voidaan tällaisia investointeja tehdä, mutta muualla tarvitaan investointipankkia tueksi. Kilpailukyky on muuten jo menetetty, joten meidän on toimittava näillä aloilla. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että lupaan vastata kirjallisesti tai suoraan tavatessamme näihin kysymyksiin. Pankin on oman etunsa mukaisesti ja EUn, etunsa, et, e, EUn edun mukaisesti puhua avoimesti, toimia avoimesti. Ja on sanottava, että Volkswagen-tapauksessa olemme kaikki pettyneitä. Hyvää yhteistyötä on tehty. Varmasti yhteistyötä voidaan tulevaisuudessa tehdä, mutta tässä tilanteessa on työstettävä ratkaisuja, kun ajatellaan meitä ajatellaan Volkswagenin alihankkijoita ja kaikkia. Tämä iskee kaikkiin meihin, mutta myöskin Euroopan unionin, joka on ollut ilmastopolitiikan etunenässä. Ja nyt meillä on uskottavuusongelma, kun ajatellaan, että se mitä me olemme esittäneet ja rahoittaneet ympäristöystävällisten moottoreiden kehittämishankkeiden kautta, ei pidäkään paikkaansa. Nyt pitää puhua avoimesti, ei lasta pesuveden mukana, vaan meidän pitää keskustella tämän yrityksen ja ajatella myös muita yrityksiä, jotka joutuvat kärsimään tästä, koska meillä on kuitenkin tärkeä kumppani eurooppalaisessa autoteollisuudessa. Onko teillä vielä hetki aikaa vai pitääkö teidän lähteä? No pari minuuttia vielä. Kun investoinnit ohjelman maihin vuosien aikana, tämä oli minulle kyllä tärkeä kysymys. Niin no, Pari viikkoa sitten kävimme Kreikassa ja näimme kyllä hankaluuksia. No Kreikasta on sanottava, että lähes 10 prosenttia on siellä nyt pankin tukemaa. 10 prosenttia. Vaikka tällaista, no jos ajatellaan mitä jäsenvaltiot, euroryhmä ja IMF ovat neuvotelleet, ja meillähän ei ole suoraa neuvotteluasemaa näissä neuvotteluissa. Tämä kaikki toteutuu ainoastaan, jos reaalitaloudellisesti tapahtuu kehitystä Kreikan taloudessa, ja siitä asiasta mekin olemme vastuussa. En ole tässä niin pessimistinen. Myös Kreikassa on hyvin älykkä älykkäitä, hyvin tuottavia yrityksiä, jotka voivat tuoda markkinoille kiinnostavia tuotteita, joita voidaan myydä maailmanmarkkinoilla. Mutta näillä yrityksillä ei ole tällä hetkellä mitään mahdollisuutta saada rahoitusta pankilta. Tässä on tehtävä jotain. Kolme vuotta sitten pankissa, Kreikassa otettiin käyttöön menetelmä, joka oli meille vieras. Ja silloin näimme, että Kreikan viejillä oli vaikeuksia huolehtia vientitehtävistä. Ja siinä yhteydessä todettiin, että ongelmia ei ollut ainoastaan vientituotteiden rahoituksessa, vaan ongelmia oli myös siinä, että jatkojalostukseen ulkomailta tuotavat tuotteet piti voida kattaa, maksaa. Eli usein ei saatu tuotua enää näitä jalostettavia tuotteja – Siksi tuonin rahoitus otettiin tuohon pakettiin mukaan. Ainahan voi oppia, mutta ihan tällaisia konkreettisia toimia pitää ohjelma maissa voida vahvistaa. Ja siksi sitten jossain vaiheessa on katsottava, minkälainen lopputulos on, eli missä on saatu jotain hyvää aikaa, missä ei. Ja jos katson Espanjan taloudellista tilannetta. Siellä on valtavasti keskittymistä pk-yrityksiin tai jos katsotaan Irlantia, aivan mahtavaa kehitystä, eikä kannata edes mainita tässä nyt valtiamaita, maita, mutta voidaan todeta, että Euroopan unioni on jotain kyllä saanut aikaiseksi, jos pankkimme on tässä jotain tehnyt. Olemme siitä ylpeitä. Mutta mielellään ehkä tällainen välitilinpito ja voimme esitellä sen. No meille tuo sopii aina niin mielelläni vahvistaisimme myös yhteistyötä. Ensi vuonna lähdemme Italiaan ja tutustumme tuohon Ranskan ja Torinon väliseen nopeaan junayhteyteen ja mielellämme lähtisimme myös Luxemburgin valiokuntamatkalle, jotta voisimme puhua siitä, miten näitä hankkeita valvotaan myös hankalissa maissa. Mielellämme oppisimme lisää, arvostaisimme kovasti tuollaista mahdollisuutta. Ensi viikolla keskiviikkona kysymysten määräaika, kaikki mihin ei ole vastattu vielä niin tarkkaan. Niin yhdistämme silloin nämä kysymykset kaikki. Kiitos oikein paljon. Haluaako esittelijä käyttää vielä puheenvuoron? Edustaja Pirinskin nimissä. Niines. Haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? Um, sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää johtaja Hoiria kollegoiden kysymyksestä ja Pirinskinkin kysymysluettelosta tässä kirjallisena. Varmasti kyllä näkyy, kuinka tämä meitä kiinnostaa ja varmastikin kannattaisi järjestää vielä toinenkin tapaaminen, joka ei olisi aivan näin lyhyt, vaan että vaikka ty- työryhmän tai seminaarin muodossa tapaisimme ja voisimme perusteellisemmin käsitellä joitakin näitä asioita, joita olette työstäneet. Tämä on kovin monipuolinen kenttä. EIP on tehnyt hyvin täydentävää työtä ja olisi valaisevaa tälle valiokunnalle kuulla tästä vielä lisää. Mehän olimme juuri Kreikassa, niin kuin puheenjohtaja kertoi. Kuulemani mukaan siellä näkemys oli vähän kielteinen tunnen ehkä paremmin, kuinka etelässä toimitaan. Ja luulen, että mielestäni asia oli aika, tilanne oli aika hyvinkin. Siellä puhuttiin eri talouden sektoreista, mutta ongelma oli se, että luottoa ei tule enää yhtään mistään. Ja esimerkiksi infrastruktuurin hankkeet olivat jääneet jumiin, kun ei pystytty tuomaan tarvikkeita enää rakennustyötä varten ja eikä luottaa mistään tippunut, joten tilanne on aivan toivoton. On hyvin myönteistä mielestäni kuitenkin tätä käsitellä näin Esirin osalta. Kritiikkiä hän on täällä kuullut. Piipper ei ole kyllä paikalla, mutta kritiikki on esitetty, kun nyt tiettyjä tuotteita suunnataan pankin normaalitoimintaan. Annatte tähän vähän osviittaa. Junckerin ohjelman kautta olemme tuoneet esille EIP merkittävän kapasiteetin muita kuin esirhankkeita varten, joita myös tarvitaan ja joihin voitaisiin pankin toimintaa suunnata, niin se olisi oikein hyvä. Toivon, että voisimme vähän tasapainottaa tätä kritiikkiä, joka koska sitten että epäpankki suuntautuisi sit vain suuririskiseen toimintaan, jossa vaaditaan valtavia takkuita. On tärkeää, että pankki tunnetaan paremmin ja että olisi enemmän yhteyksiä ja mahdollisimman mahdollis- enemmän, enemmän mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Jos se onnistuu sinne, niin olisin oikein kiitollinen tästä. Kiitos oikein paljon. Olemme huomanneet, että kaikki suuret hankkeet ovat riskialttiita – toteuttamisessa. Mielellään esiriä myöskin seurasimme alusta asti, kun olemme vähän sitä mieltä, että meidän pitäisi oppia tässä mukana, kun asioita kehitellään. Kiitos tästä tarjouksesta, kiitos, että tulitte. Kaikkea hyvää ja nähdään pian uudestaan. Wir machen heute Mittag um 15 Uhr. Jatkamme tänään kolmelta suljetun ovin koordinaattoreiden kokous unkarilainen tarina. Ja sitten muistaakseni kello 16, kello 16, ei vaan 15.30 jatkuu valiokunnan avoin kokous. Silloin kuulemme vastuuvapaudesta komission budjetin osalta 2014, siis kello neljältä. Hyvää ruokaa haluan nähdä iltapäivällä.